Buon pomeriggio. Hyvää iltapäivää kaikille. Heti aluksi haluaisin kertoa teille äh, kokouksen osallistujille, että koko kokous lähetetään suoratoistona verkossa – Aloitetaan esityslistan hyväksymiselle. Jos vastalauseita ei ole, niin sitten esityslistaluonnos, jonka olette saaneet, on hyväksytty. Sitten muutamia ilmoitusasioita. EPP on ehdottanut Paolo Rangeli ja Afkon lausuntoa varten eurooppalainen pidätysmääräys ja jäsenvaltioiden välinen luovutusmenettely. EPP ehdottaa Laurent Vinciä esittelijäksi Afkon lausuntoa varten asiakirjan julkinen saatavuus, vuotuinen kertomus vuosille 2016-2018. SND-ryhmää ehdottaa Vlodis Mierits Cimosevitsiä esittelijäksi Afkon lausunnolla EUlle ähm, eurooppalaisen demokratia- ja oikeusvaltio- ja perusoikeusmekanismin perustaminen. Sitten lausunto, joka tehdään kirjemuotoisena AFET-Intan yhteiseen mietintöön, joka koskee neuvottelumandaattia yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. 31. tammikuuta Afkolle sanottiin, että yhteistä äh, mietintöä ei laadita, vaan sen sijaan tehdään poliittisten ryhmien päätöslauselma, johon valiokunnat voivat ottaa kantaa. AFETin pitää ja lähettää tämä kannanotto ennen 3. helmikuuta. Tämä kannanotto lähettiin kirjeellä McAllisterille 3. helmikuuta. Parlamentti hyväksyi päätöslauselman neuvottelumandaatista. Yhdistyneen kuningaskunnan ja mm, Pohjois-Irlannin kanssa Strasbourgissa 12. helmikuuta 2020, mutta tämä on jo tapahtunut, siksi luin niin nopeasti. Sitten ilmoitusasiat liittyen koordinaattorien suosituksiin kokoukselta, joka järjestettiin tiistaina 28. Helmi- äh, tammikuuta. Olemme pyytäneet puheenjohtajakokoukselta lupaa seuraaville mietinnöille. Oma-aloitemietinnö, parlamentin aloiteoikeus, se menee EPPlle, esittelijä ei ole vielä nimetty. Euroopan mm, eurooppalaisten Euroopan vaalien tase, mukaan lukien huippuehdokas ja ylikansalliset listat. Tämä on Renew Europeilla, esittelijä pitää vielä nimittää. Sitten kansalaisvuoropuhelu ja kansalaisten osallistuminen EUn päätöksentekoon, tämä on Guelle. Ja sitten eurooppalainen eettisten asioiden lautakunnan perustaminen, tämä on vihreille, ehdotettu Daniel Freundia esittelijäksi. Sitten meillä on vaalilain uudistaminen, sen liittyen tekstiin, josta parlamentti ja neuvosto ovat päässeet yhteisymmärrykseen. Tämä mietintö on annettu SND-ryhmälle ja esittelijä vielä pitää nimittää. Sitten meillä on täytäntöönpano mietintö liittyen SEU-sopimuksen 50 artiklan täytäntöönpanoon. Tämä on annettu Danuta Hybnerille EPPltä. Sitten Olemme myös merkittävien henkilön ryhmää varten ehdottaneet kahta henkilöä. Puheenjohtajakokouksen Lorenzo Cesa ja Kristiin Verger. Sitten oikeusasiamiehen perussääntö. Koordinaattorit käsittelivät perussäännön tämänhetkistä tilaa ja tulivat siihen tulokseen, että esittelijä yhdessä varjoesittelijän kanssa aloittavat uudet neuvottelut neuvoston ja komission kanssa, jotta päästään epämuodolliseen yhteisymmärrykseen, jonka kautta voidaan laatia uusi mietintö ja tehdä siis uusi parlamentin ehdotus. Petivaliokunta on pyytänyt osallistumista neuvotteluihin neuvoston kanssa, mutta koordinaattorit pääsivät yhteisymmärrykseen siitä, että Petillä ei ole mitään erityisvaltuuksia, mm, jonka mukaan se voisi osallistua neuvotteluihin neuvoston kanssa. Tänään koordinaattorit ehdottivat muun muassa, että että nimetään lausunto Ekon valiokunta, joka käsittelee makrotaloudellisen puitteiston uudistamista, eh, jota on parempi vaikutus Euroopan reaalitalouteen ja lisätä avoimuutta, päätöksenteossa ja demokraattista vastuullisuutta. Tämä on annettu vuoryhmälle, jonka pitää vielä valita eh, valmistelija AFKO, on pyytänyt 57 artiklan soveltamista. Koordinaattorit päättivät myös pyytää lupaa laatia oma aloitemietintö EUn demokratian puolustamisesti, koska parlamentti todennäköisesti perustaa erityisvaliokunnan, joka käsittelee ulkoisten toimijoiden puuttumista eurooppa vaaleihin. Ja koordinaattorit päättivät, että tämä lausunto AFET Inta mietintöä varten tulevat suhteet yhdistyneen kuningaskunnan kanssa annetaan EPP-ryhmälle. Danuta Hybneria on ehdotettu esittelijäksi. Sitten äh, valtuuskuntamatkat on päätetty perua valtuuskuntamatkaa äh, kyberturvallisuusvirastoon. Sen sijaan sen johtaja kutsutaan keskusteluun valiokuntakokoukseen koordinaattorit päättivät lykätä valtuuskuntamatkaa Puolaan äh, tämän äh, vuoden toisella vuosipuoliskolla johtajan presidenttivaalikampanjasta, joka järjestetään 10.24. toukokuuta. Jos kukaan ei vastusta, niin sitten nämä ehdotukset on hyväksytty. Nyt haluan kertoa teille vielä, että 4. joulukuuta 2019 ja 9. joulukuuta 2019 pöytäkirja ovat saavutettavilla ja ne on hyväksytty, jos kukaan ei vastusta ennen tämän kokouksen päättymistä. Ja nyt menemme sitten Euroopan unionin yleisen talousarvioon vuodelle 2021. Kuten tiedätte, me aiomme keskustella Pierre Laruturun kanssa, joka on vuoden 2021 budjetin yleisesittelijä. Haluan toivottaa hänet tervetulleeksi ja kiittää häntä, että hän on myötynyt keskustelemaan Afkon kanssa näistä pääongelmista, jotka liittyvät tulevaan vuoden budjettiin ensimmäiseen vuoteen monivuotisissa rahoituspuitteissa. Herra Larutuun puheenvuoron jälkeen annan puheenvuoron koordinaattoreille, jotka voivat äh, vastata äh, sitä kysymyksiä. Herra Larutu voi sitten äh, vastata ja sen jälkeen esittelen lausuntoni, jonka olen esittelen tähän mietintöön laatinut. Herra Laruturu. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille läsnäolosta. Olen oikein iloinen, kun voin tavata tämän valiokunnan hetki sitten sanoitte, että tämä ei ollut kovinkaan budjettipainotteinen valiokunta, mutta hyvin politi- no, poliittinen valiokunta ja budjetti on kuitenkin kovin poliittista. Elämme hyvin poliittisia aikoja. Nämä ovat hyvin ratkaisevia aikoja Euroopan tulevaisuuden kannalta. Münchenissä viime viikolla keskusteltiin kansainvälisistä turvallisuuskysymyksistä ja useimmiten todettiin, että Eurooppa on nyt ihan muruna, kun ajatellaan Kiinaa ja Yhdysvaltoja. Euro- oli vaara, että Euroopasta toimittaisi muualle Brexitin jälkeen vieläkö Eurooppa saa uusia hankkeita itselleen. Tänä viikolla, tällä viikolla sanotaan, että Euroopassa ei päästä yksimielisyyteen uudesta budjetista. Charles Michel äh, kutsuu huippukokouksen, mutta se epäonnistuu ja sitten sanotaan, että jakaudumme. Pardon, entschuldigung. I beg your pardon. Mais du coup, je vais demander un peu plus de temps de parole. Euh, no, siinä tapauksessa tarvitsee kyllä hieman lisää puheaikaa, jos pitää hieman hidastaa. On est bien un moment crucial pour l'avenir de l'Europe. No niin, olemme todella elämässä tärkeitä aikoja. Täällä valmistellaan myös tätä konferenssia koskien Euroopan tulevaisuutta ja pohditaan, minkä hankkeiden kautta saadaan uutta ilmaa ja konkreettia. Euroopan. Pian juhlitaan Schumannin ja Adenauerin projektin 70 merkkivuotta. Tästä tuli silloin aikanaan hanke, saadaanko tästä uusi hanke. Monet meistä 15 maata aikanaan oli mukana tässä, me olimme teräs- ja hiiliyhteisö alun perin, lopuksi olemme tulossa ilmastoyhteisöksi, puhutaan vihreästä sopimuksesta. Kolme vuotta sitten työstettiin näitä asioita, uskon, että budjettihaasteet eivät ole teknisiä, vaan ne ovat tärkeitä keskeisiä ole, asioita, jotka liittyvät siihen, onnistuuko Eurooppa, Euroopan tulevaisuutta koskeva konferenssi onnistuu hyvin, jos siihen mennessä saamme aikaan budjetin, joka toimii ja että saadaan myös monivuotinen rahoituskehys, MFF, ja voidaan rahoittaa vihreä sopimus. Olin ja joulukuussa Madridissa ilmastokokouksessa ja Trumpin kanssa tiedämme, että on vaikea päästä sopimuksen kansainvälisellä tasolla. Kaikki katsovat nyt Eurooppaa, kaikki, joita tämä ilmastokysymys kiinnostaa, katsovat Eurooppaa, pystyykö Eurooppa hoitamaan tämän vihreän sopimuksensa. Jos se onnistuu, niin se on hienoa, se osoittaa, että Eurooppa on vahva valta, mutta jos se ei onnistu, kukaan ei tiedä vielä, miten tämä rahoitetaan, niin se tarkoittaa, että Euroopalla ei ole mitään todellisia hankkeita, vaan nämä ovat pelkkiä tyhjiä lupauksia, eikä tässä onnisteta. Meillä on tärkeä poliittinen haaste tässä budjetti yleisesti ottaen ja sitten vihreän sopimuksen budjetti erikseen. Ilmastokysymys sinänsä on keskeinen ja olen todella iloinen siitä, että Van der Leyen ja koko komissio, koko parlamentti on tehnyt tästä prioriteettinsa. Olin Bamakassa jotakin kuukausi sitten Malissa, käymässä ja tilanne on katastrofaalinen. Siellä kuivuus on sellainen, jota ei ole koskaan nähty puolentoista tuhanteen vuoteen. AIDS on tuottanut tuhansia tuhansia kuolematapauksia, mutta ilmastonmuutos tulee ainakin yhtä paha. Hiilidioksidi Yhdysvalloissa seurataan hiilidioksidin pitoisuutta ilmakehässä vuodesta 1958 alkaen. Voidaan luulla, että tilanne on parempi. 2000 metrin korkeudessa on sensoreita, jotka seuraavat kehitystä sunnuntaina. Näin viime luvut hiilidioksidipitoisuuksista. Tilanne on täysin katastrofaalinen. Hiilidioksidin määrän ilmastossa ilmakehässä nousee nyt kolme kertaa nopeammin kuin 60-luvulla. Voidaan kuvitella, että kun on nämä ipcc kertomukset, COP-kokoukset, kaikki mitä teemme omilla aloilla, voisi kuvitella, että käyrä vähän loivenee, ja, mutta ei mitään pahempaa tilanne kuin koskaan. Kolme kertaa nopeammin lisääntyy hiilidioksidimäärä ilmakehässä, kun Eurooppa sanoo, että halutaan tämä vihreä sopimus ja halutaan puolittaa hiilidioksidin määrä vuoteen 2030 mennessä. Tämä on aivan keskeinen haaste Euroopan kannalta, mutta koko ihmiskunnan kannalta myöskin. Nyt tai jo koskaan 40 vuotta tiedemiehet ovat meitä tästä varoittaneet. 40 vuotta, 7, vuonna 1979 Yhdysvalloissa pidettiin tällainen tieteellinen kokous, aika on menetty paljon, ei ole enää aikaa käytettävissä. Monet meistä osoittivat suosiota Van der Leyenille, kun hän sanoi, että nyt on kymmenen vuotta aika toimia ja tämä MFF, josta neuvottelen meistä koska seuraavaa seitsemän vuotta. Olen budjettiesittelijä ensi vuodeksi, mutta tietenkin teemme yhteistyötä niiden kanssa, jotka neuvottelevat MFFstä. Tämä on aivan ratkaiseva. Tilintarkastustuomioistuin Euroopassa korostaa sitä, että ei 15 vuodessa pidä löytää mitään budjettia, vaan aivan ensi vuodesta alkaen rahat on löydettävä. Ja tästä voidaan myös löydä työpaikka työpaikkoja. Komissio on sanonut, että on vastattava kansalaisille. Jos haluamme tulevaisuutta Euroopalle, on vastattava kansalaisille. Kaikissa maissa me pyydetään yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, laadukkaita työpaikkoja. Jos vihreä sopimus rahoitetaan, niin näin parhaiten myöskin vastataan näihin työpaikkapyynteihin. Myös rakennus, julkinen liikenne, maaltalousaloilla tarvitaan toimintaa. Tänään aamuna puhuin puolella niin MEPin kanssa. Kaikissa maissa on samoja ongelmia. Kuinka tämä siirtymäkausi tullaan rahoittamaan? Kaikki maat ovat erilaisia, mutta lähden rahoitus on tärkeä. Jos löydetään rahoitus vihreällä sopimukselle, voidaan luoda 5 miljoonaa työpaikkaa. Tämä kyllä puhuttelee kansalaisia. Voimme parantaa kaikkien ostovoimaa eräs henkilö sanoi, että olen ollut 15 vuotta sosiaalisessa asunnossa. Minun asuntoni on nyt eristetty, nyt se on paljon mukavampi minulla on vähemmän kylmä talvella ja vähemmän kuuma kesällä ja säästän joka kuukausi 800 euroa. Tämä ei ole mikään meppi eikä asiantuntija, vaan, vaan vaatimasta perheestä tuleva henkilö, joka, joka sanoi, että joka kuukausi hän tienaa 800 euroa lämmityskustannussäästöissä. Tämä pätee Ranskaan, Italian, Puolaan, Unkarin ja kaikille, kaikkialla Euroopassa voidaan näin luoda työpaikkoja ja saada parempi ilma ja lisätä ostovoimaa perheille. Kuinka tämmöistä rahoitetaan? Kun von der Leyen vertaa tässä tilannetta Kennedy puhuu, puheeseen, kun hän puhui kuuhun matkustamisesta. Kennedy sanoi vain seitsemän sanaa ja sai koko kansakunnan taakseen tämän hankkeen taakse, mutta ei ole vain puheesta kysymys, vaan myös budjetti. Kennedy laittoi rahat tähän hankkeeseen ja NASAn budjetille 15 kertaistettiin ja 400 000 työpaikkaa luotiin, jotta saatiin kolme ihmistä kuuhun. Pystymmekö me siihen, että saadaan tällainen budjetti ja tällainen määrä työpaikkoja niin, että pystymme pelastamaan planeettamme ja ihmiskuntamme? Tämä on paljon tärkeämpää kuin kuuhun matkustaminen. Kun puhutaan vihreästä sopimuksesta, tietenkin viitataan Rooseveltin New Dealin Ehm, tämä oli hienoa aikaa, mutta Roosevelt ei pelkästään puhunut, vaan hän oli poliittisesti hyvin tehokas. 15 uudistusta kolmessa kuukaudessa vietiin läpi. Hän oli ja vanha ja halvaantunut, mutta hän sai tällaiset surmattua läpi molemmat, molemmat parlamentin kamarit kutsuttiin kokoon ja, ja siellä ihan yhtäkkiä, yhtäkkiä äänestettiin näistä kolminkertaistettiin budjetti. Oliko Kennedy hullu, oliko Roosevelt hullu? Ei, kyllä kaikki ajattelevat, että Kennedy ja Roosevelt olivat suuria johtajia, jotka saivat kansakunnan yhdistettyä todellisesti tärkeiden projektien taakse ja saivat budjetin kasaan. Nyt meidän olisi konkreettista tietyttävä, miten voimme eristää talo, taloa ja lisätä julkista liikennettä, uudista energiaa ja kumppanuuksia Afrikan kanssa ja muuta, ja varat on löydettävä. 14. tammikuuta komissio Euroopan, Euro, Euroopan komissio antoi asiakirja, joka on hyvin kiinnostava ja ristiriitainen Komissio sanoo meille, jos haluamme onnistua vihreässä sopimuksessa, tarvitaan 260 tai 500 miljardia euroa joka vuosi, jos haluamme tähän tosissaan lähteä tarvitaan satoja miljardeja, mutta lyhyellä aikavälillä tuoretta rahaa on vain 7,5 miljardia ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastossa 7,5 miljardia seitsemäksi vuodeksi. Eli tarvitaan satoja miljardeja, mutta toistaiseksi meillä on vain yksi miljardi per vuosi. Charles Michel ehdotti tänne, tällä viikolla, että ei ole oikeastaan miljardiakaan enempää tuoretta rahaa, joten siksi kaikki ryhmät tyrmäsivät tämän budjettiehdotuksen. Mistä sitten löydetään miljardia, satoja miljardeja? Tässä puhutaan nyt ilmastopankista, josta ehkä saataisiin 16 miljardia lainaa lisää. Ja toivomme vipuvaikutusta, kukaan ei oikein ymmärrä, miten tämä sitten järjestetään. Jos ihan tosissaan halutaan tätä ajatella, parlamentin ja komission vastaukset, niin komission vastaus on tärkeä, siinä on kaksi vaihetta. Ihan nyt tässä tarvitaan satoja miljardeja, lyhyellä aikavälillä tämä on mitä on käytettävissä budjettiesittelijänä ja nyt tähän tarvitsen toki apua myös kaikilta vastuvalikunnilta. Voisimme antaa kaksi vaiheisen vastauksen ihannetilanneessa, jos haluamme onnistua vihreässä sopimuksessa, tarvitaan tätä ja lyhyessä lyhyellä tähtäimellä näiden hankkeiden kanssa nyt. Tämä on se, mitä tällä hetkellä konkreettista voidaan tehdä. En halua olla kovin tekninen enkä puhua pitkään, mutta kaikki hiilidioksidipäästöt on katsottava, mistä ne tulevat kussakin maassa, mitä, on, mitä ohjelmia on olemassa, mitkä ohjelmat toimivat hyvin, mitkä vähemmän hyvin, mit, millaisia uusia ohjelmia tarvitaan, jotta voidaan ruokkia koko tätä työtä kaikkialla. Kaksi suuta urakkaa tarkkaan ne, jotka te- tekevät työtä ilmaston kanssa, tietää, että ensinnäkin on vähennettävä, eli vähennettävä hiilidioksidipäästöjä puolella. Kymmenessä vuodessa tämä on valtava. Emme tietenkään ilmastonmuutosta pysäytä, pysäytä yhdessä yössä, vaan edelleen Espanjassa puolesta tulee olemaan hirmukumia kes- kesiä ja, ja vede- vesi nousee Venetsiassa ja Alankomaissa. voimmeko toimia samaan aikaan vahvasti niin, että meillä on kunnon politiikkaa, jotta voidaan lieventää vaikutuksia ja vähentää hiilidioksidin määrä ja samaan aikaan sitten harjoittaa sopeuttamispolitiikkaa sekä Euroopassa että muualla maailmassa. Eurooppa ja Afrikka ovat naapurimaan osat, mutta meillä on yhteinen tulevaisuus. Mistä sitten näin paljon rahaa? Tietenkin MFF ja budjetti 2021 pyritään saamaan näistä mahdollisimman kunnianhimoiset, mutta kun budjettivaliokunnassa olemme aloittaneet keskustelut uusista varoista, tiedämme hyvin, että jos haluamme merkittävämpää ilmastorahoitusta niin, niin, niin tarvitaan tukia, jos pyydämme, että jokainen perhe, jokainen kylä ja kaupunki eristää talonsa ja koulunsa ja teatterinsa, niin emme voi pyytää, että he tekevät sen kaiken omista taskuista. sanoi, että meillä on 30 kaivosta, yksi yksi yhden kaivoksen sulkeminen on aina katastrofi ja tarvitaan puoli miljardia, eikä Puola tästä selviä yksin. E, onhan niitä kaivoksia, se on, toki Saksassa ja Espanjassakin on löydettävä siis näitä merkittäviä summia. Komissio on sanonut, että meidän on edistettävä omien varojen kanssa. Meillä on jo lausunto parlamentilta, jossa sanotaan, että MFFstä eikä budjetti 2021 voi äänestää, ellei ole päästy eteenpäin omien varojen suhteen. Ne eivät tulisi jokaista jäsenmaasta, Saksasta, Ranskasta tai Puolasta, vaan ne kerätään Euroopan tasolla ja näin saadaan merkittävämpi budjetti ilman, että jäsenvaltiot joutuvat lisäämään maksuosuuksia, eikä heikommin toimeentulevat perheet joudut tähän osallistumaan. Sitten että toki meidän päästävä eteenpäin tässä omien varojen asiassa. On katsottava, kuinka voidaan toisella tavalla kautta, käyttää keskuspankin rahoja. Tästä keskustelua valiokunnissa meidän laajennettava keskustelu. EKP hän ilmoitti 2014 luvun lopussa, että se loisi tuhat miljardia. Se itse asiassa neljässä vuodessa lui, loi 2600 miljardia neljässä vuodessa. Ja Lagarde on taas puhunut tästä, kuinka voidaan ajatella, että kun näitä ilmastorahoitusta. Dombrovski sanoi, että hän odottaa, että ilmasto ilmastopankki antoisi 16 miljardia joka vuosi lisää. En nyt haluaisi olla liian tekninen. 1200 miljardia euroa on EKPn pöydälle, Joka kuukausi pitää pohtia, mitä siellä tehdään näillä sadalla miljardilla. Budjettivaliokunnassa ja äh, EKOn valiokunnassa on mietitty sitä, että e-, sillä, sen sijaan, että EKPn rahat menevät äh, keinotteluun suuren vain 11 prosenttia että tästä määräistä elvytyksestä menee reaalitalouteen ja suurin osa menee keinotteluun. Joka kuukausi rahoitusmarkkinat löyvät uusia ennätyksiä ja olemme matkalla kohti uutta rahoituskriisiä. Olemmeko yhtä tyhmiä, että jatkamme tätä määrällistä elvytystä ja riskinä on merkittävä rahoituskriisi vai voimmeko parlamentissa sanoa, että tämä raha ei saa mennä mihinkään, mihin tahansa, eikä ainakaan keinotteluun, vaan sillä pitää saada aikaan työpaikkoja alueillemme Kristin Lagarde on selkeästi avoin keskustelun. Hän on tullut jo kaksi kertaa parlamenttiin kahdessa viikossa. Ensi viikollakin puhumme hänen kanssaan. Van Leyenin äh, ihmiset ovat hyvin avoimia, ne ovat avoimia, mutta meidän on tehtävä parlamentissa uusia ehdotuksia ja saatava aikaan painetta. Toinen hyvin konkreettinen ehdotus koskee todellista Marshall-suunnitelmaa. Ilmastopankki olisi lisäresursseja, 16 miljardia ei riitä alkuunkaan, jos halutaan edistää kaikki talot, koulut ja muut maissa. Me tarvitaan pankki, joka joissakin vu- joidenkin vuosien aikana saisi 200-300 miljardia vuosittain markkinoille. Voidaanko saada uusia resursseja, omia varoja? On otettava huomioon, mitä tapahtuu keltaviiviliikkeen kanssa Ranskassa. Meidän on otettava huomioon, mitä tapahtuu kansallisten tasolla. Kaikissa maissa 30-40 prosenttia kotitalouksista ovat, jäävät punaisille joka kuukausi. Ei yhtään säästöjä voi tehdä. Jos heiltä pyydetään ponnisteluja, niin niin sitten saadaan kyllä keltaliivit marssimaan joka paikkaan ja kaikkiin maihin ja vihreää sopimusta tullaan inhaamaan kaikkialle, Eurooppa tullaan inhaamaan kaikkialla, kaikkialla. Sen sijaan voidaan löytää varoja eh, niin, että ei kosketa näihin heikoimpi kotitalouksiin. Budjettivaliokunnassa on aloitettu kuulemiset, 5 eh, tai 6 omaa varaa, kerosenin varaa, eihän se... Niin silloin kun tankataan autoa, niin maksataan toki veroja. E, emme nytkään halua kieltää lentokoneita, vaan vain verottaa kerosiinia ja e, muovivero, jolla rajoitettaisiin muovin käyttöä, hiilidioksidi, hiilitulli. Mario Monti, entinen niin e, italialainen johtaja, sanoi, että Eurooppa tuhoutuu, jos jatketaan verokilpailua. Kun olin pieni, 45 prosenttia oli tämä voittoverotus. Ja kun Uko, Uko tuli mukaan, niin vero on laskenut jo 19 prosenttiin askel askeleelta. Kuitenkin voitot ovat, ovat räjähdysmäisesti nousseet. Toki voitto on hyvä asia. Jos on voitto, se tarkoittaa, että yritykset voivat hyvin. Tämä on hieno asia. Nyt on katsottava, mihin voitot menevät ja jaetaanko ne myös työntekijöille, tehdäänkö investointeja vai onko yhä suurempi osuus joutumassa rahoitusmarkkinoille ne voitot, jotka, ei, jotka häipyvät reaalitaloudesta, on se suurin osuus. osingot siis vain räjähtävät, nousevat valtavasti, mutta verot romahtavat. Aivan kohta olen valmis. Tässä on tämä aika vaikuttava käyrä. Sininen on voittoja koskeva verotus. Se on siis romahtanut 19 prosenttiin Yhdysvalloissa – se on tuo punainen viiva Rooseveltin ajoista alkaen. Niin Rooseveltista Trumpiin eh, on verotaso ollut 38 prosenttia, koska Rooseveltilla oli sama ongelma Floridassa ja Texasissa, Arkansasissa laskettiin veroja ja yritykset sitten harjoittivat tällaista veroturismia ja Rooseveltin kassa tyhjeni eh, sopimustaan varten neljässä kuukaudessa Roosevelt eh, loi tällaisen liittovaltion laajuisen voitto verotuksen, riippumatta siitä, missä osavaltiossa toimitaan, veron 38 prosenttia osakkeenomistajat valittivat jotenkin kuukausia, mutta näin tässä kuitenkin kävi. Onhan tämä aika ihmeellistä, että Yhdysvallat, joka ei ole mikään marksistinen eikä sovi neuvostomaan Rooseveltista Trumpiin, on pysytty tässä 38 prosentin tasolla ja me olemme romahtaneet 19 prosenttiin. Trumpin uudistuksenkin jälkeen olemme vielä 24 prosentissa budjettivaliokunta osoittaa, että voimme siis keksiä jotain uutta. Olen 11 vuotta ollut yksityisellä sektorilla, Aksa yhtiössä puhuttiin vain te, tällaista eh, teknologiasta ja muusta, joka nyt vaikuttaa siltä, että jos parlamentissa halutaan onnistua vihreän sopimuksen kanssa ja muuttaa Eurooppaan kansallisten eduksi, niin on tuotava uusia ajatuksia. Budjettivaliokunta tuo teknisiä ratkaisuja, mutta tarvitsemme vahvistusta kaikilta valiokunnilta niin, että voimme saada painovaltaa neuvotteluihin. Jos meillä on todellinen budjetti, voidaan sanoa, että kaikki kotitaloudet, yritykset, koulut voivat lähteä eristystalkoisiin, koska Eurooppa auttaa. Jos teillä tulee isoja laskuja näistä töistä ja remonteista, niin voitte saada puolet mahdollisesti tukea. Ei, kuka, ei jokainen kylä ja perhe joudu maksamaan tätä, vaan kunnon Euroopan budjetin kautta voisimme saada ton, todellisen Marshall-suunnitelman ja lisätään yhteistyötä myös Afrikan kanssa. Todellinen tutkimus suunnitelma myös. Miljardeja on mennyt Arbusin ja Ariadneen ilmasto, yliopistot, innovaatio, kaikkien tähän saadaan rahan. On siis neuvoteltava mahdollisimman paljon hyvin MFFstä ja ensi vuoden budjetista ja saada mahdollisimman paljon omia varoja. Tämä on aivan keskeistä. Lopuksi haluaisin todeta vielä viimeinen ajatus, jos minulla on vielä minuutti joka Olemme aloittaneet pohdinnat koskien niitä asioita, jotka jäävät budjetin ulkopuolelle Yhdysvalloissa. Borak Barack Obama antoi tämän FATCA-lainsäädännön, jotta voitiin torjua veronkiertoa ja budjet, vahvistaa maan budjettia. Yksikään pankki ei voinut tehdä työtä Yhdysvalloissa, mikäli se ei toiminut täysin avoimesti varoituksen kannalta. Tämä on FATCA-laki. Tarvittaisiin tällainen ilmasto-FATCA-laki Eurooppaan. Eli yksikään pankki, yksikään vakuutusyhtiö ei voisi enää tehdä työtä Euroopassa, ellei se ole aivan avoin koskien investointeja ja sijoituksia joidenkin vuosien jälkeen olisi lopetettava fossiilisen energian menevä investoinnit ja sitten sijoitettava nämä varat vihreän sopimuksen. Kun komissio sanoi, että tarvitaan 500 miljardia vuosittain, tiedämme oikein hyvin, että ei budjetista löydy 500 miljardia. Tulemme neuvottelemaan mahdollisimman paljon MFFn ja ensi vuoden budjetin osalta. Tietenkin tämän teemme, mutta tar- olisi löydettävä myös budjetin ulkopuolisia varoja. On aivan turhaa tehdä mahdollisimman paljon budjetin kanssa, jos pankki ja vakuutusyhtiöt edelleen rahoittavat mitä sattuu. Aloitaisit lopeta siitä, mistä aloitin. Tämä poliittinen asia, Eurooppa syntyi teräksen ja hiilen ympärillä. Muistamme Adenauerin Schumannin sanat, Schumannin ensimmäiset sanat olivat, maailman rauha säilyy ainoastaan, jos voidaan ponnistella yhtä paljon kuin kuinka suuria nämä uhat ovat. Saksa ja Ranska tekevät tämän ratkaisevan toiminnan. Se on, se on rajoitettua, mutta päät, äh, ratkaisevaa vain hiili, vain hiili ja teräs on hyvin rajoitettua, mutta se muuttaa koko tilanteen miljoonille eurooppalaisille eurooppalaiselle Adenauer sanoi, että tämä on elämäni kaunein päivä. Taivas avautui edessäni vain kahdessa viikossa. Adenauer ja Schumann pystyivät tekemään tämän päätöksen. He eivät edes tietäneet, kuinka monet yritykset tähän kuuluivat. Seuraavana päivänä vasta osakkeenomistajat saivat tiedon, mutta tämä oli hyvä poliittinen päätös. Me emme tehneet päätöksiä täällä kahdessa viikossa, mutta tänä vuonna meidän pitäisi saada todellinen budjetti onnistua vihreässä sopimuksessa ja uskon, että kansalaiset meitä seuraavat täällä. Uskon, että monet kyllä tätä seuraavat usein käyn, käyn Berliinissä. Ja useat tarvitsevat, ne ymmärtävät, että tarvitaan radikaalia muutoksia. Kaikissa maissa on puolueissa ymmärretään, että tarvitaan merkittäviä radikaalia muutoksia, mutta on tietenkin helpompi jatkaa entisen tapaan. Parlamentti vain valittaa, mutta sitten se kuitenkin nöyrtyy. Olen 15 kertaa sanonut, että nyt parlamentti sinä rehentelee, mutta kyllä se siitä vielä äh, leppyy. Parlamentin on tehtävä ehdotuksia. Meidät on tänne valittu sitä varten, että herätämme äh, Euroopan neuvottelut vihreästä sopimuksesta on meille mahdollisuus osoittaa, mihin pystymme. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä Pierre. Ja ennen kuin annan puheenvuoron kaikille poliittisille ryhmille, haluan korostaa muutamaa tärkeää asiaa. Tietenkin ähm, budjetti äh, on aina kyse politiikasta. Tämä uusi äh, vihreän kehityksen äh, sopimus on erittäin tärkeä meille kaikille. Eurooppa haluaa torjua ilmastonmuutosta, joten meidän täytyy edetä tässä mutta minä uskon, että tätä tavoitetta ei voida saavuttaa ilman riittävää rahoitusta. Me emme voi vaatia reaalitaloudelta uhrauksia teollisuudelta, pekoyrityksiltä ja maataloudelta. Miksi? Koska meillä on ongelma se koskee ilmastonmuutosta, mutta meillä on myös työttömyysongelma. Meidän on tehtävä työtä voidaksemme puolustaa työpaikkoja ja jos emme pysty näitä muutoksia äh, seuraamaan, äh, vaarannamme teollisuuden ja maatalouden, niin voi syntyä katastrofi. Äh, minäkin kannatan sitä, että täytyy löytää täytyy olla tämä omien varojen strategia, mutta meidän täytyy myös vaatia, että muut kunnioittavat meidän sääntöjämme, tai jos eivät sitä halua tehdä, niin sitä täytyy maksaa. Jos kiinalaiset tuottavat terästä kunnioittamatta noudattaa Euroopan sääntöjä, niin silloin eh, heidän täytyy maksaa, jos he haluavat sitä terästä tänne meille viedä. Eli mm, tietenkin meillä on polkumyynnin vastaista toimintaa, mutta kyllä meillä täytyisi olla myös hiilivero esimerkiksi. Joten itse asiassa tuen sitä, mitä juuri äsken sanottiin. En minä kritisoi kaikkien täytyisi ymmärtää, kuinka tärkeää on, että meillä on yleinen strategia. Emme voi erottaa ilmastonmuutoksen torjuntaa työttömyydestä ja kasvusta Euroopassa. Emme voi sanoa, että haluamme vihreän kehityksen ohjelmaa ja rahoitamme sitä ja samalla sitten unohdamme maatalouden ja muut alat meidän täytyy kaikissa jäsenvaltioissa saada aikaan muutosta. Ensin meidän täytyy yrittää saada aikaan vihreämpää taloutta. Siihen tarvitaan aikaa, tarvitaan rahaa ja investointeja. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia, se on selvä. Mutta emme me voi leikata budjettia niin kuin neuvostossa yritetään tehdä, leikata tutkimusmäärärahoja. Äh, myöskin tutkimusta ja innovointia maatalouden saralla. Sitä varten meillä oli 10 eh, miljardia euroa ja nyt ne ovat kadonneet. Voimmeko sitten saavuttaa tavoitteet, jos meillä ei ole välineitä, jotta pystymme toimimaan tehokkaasti? Toistan sen, jonka olen jo sanonut ja mitä puhemies Sassolikin on sanonut. Parlamentti on yhtä mieltä siinä, että me emme voi hyväksyä budjetin leikkausta, koska budjetissa ei ole kyse jäsenvaltioista tulevan määrärahojen uudelleenjakamisesta. Budjetin täytyy edustaa lisäarvoa, sen täytyy olla strategia, joka täydentää jäsenvaltioiden strategioita ja lisäksi omat varat. Me tarvitsemme myös verkko veron. Emme voi hyväksyä sitä, että kiinalaiset ja amerikkalaiset jättiyritykset tulevat tänne. Ja meillähän ei ole vielä verotusharmonisointia ja silloin he harjoittavat polkumyyntiä voit tekevät valtaisia voittoja. Nämä voitot päätyvät Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, eikä työpaikkojakaan synny kovin paljon. Mm, ja verotusta ei ole. Eli jos sopimuksia tehdään, niin niiden täytyy hyödyttää kaikkia osapuolia. Ja siksipä minä tuen myös sitä, että puolustamme kulttuurillista identiteettiämme. Jos hyväksymme tällaisen villin internetin ilman sääntöjä, niin menetämme myös oman identiteettimme. Joten lokaa marraskuussa, kun meidän täytyy äänestää, emme voi missään tapauksessa hyväksyä sitä, mitä jäsenvaltiot haluavat, mitä ne yrittävät meiltä meiltä saada, koska se olisi katastrofi parlamentille. Minä olen poliitikko, minä tiedän, että täytyy päästä yhteisymmärrykseen, mutta jokaisen täytyy ottaa askel kohti toista. Jos vain meidän täytyy äh, tehdä myönnytyksiä, niin silloin se olisi äh, epäonnistuminen meille parlamentti ei teksteissään ole koskaan äh, sanonut äh, äh, mitään mahdotonta. Me olemme pyytäneet, että rikkaat maksavat, emme ole vaatineet jäsenvaltioita maksamaan lisää. Rikkaat ovat esimerkiksi näitä amerikkalaisia ja kiinalaisia yrityksiä, jotka eivät tähän mennessä ole maksaneet tarpeeksi. Meidän täytyy nyt jo neuvostossa tällä viikolla vaatia näitä asioita. Ja todellakin vaadin, että rahoitetaan teollisuutta ja kulttuuria kaikissa jäsenvaltioissa. Ei voi olla muutosta yhdessä valtiossa ja muissa ei. Poliitikkojen on puuttu puututtava asiaan. Olen pahoillani, että puhuin varsin pitkään, mutta tämä on asia, joka on hyvin lähellä sydäntäni, nimittäin reaalitaloudesta huolehtiminen, teollisuudesta, pk-yrityksistä, maataloudesta kun ottaa huomioon, mitä tapahtuu, kasvu hidastuu, työttömyys nousee. Meidän on reagoitava. Lähdetäänpä nyt sitten EPPstä. Kuka haluaa puheenvuoron, kun Danuta Hybner ei ole paikalla? Merci, president. Uh, dear colleagues. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, uskon, että on erittäin tärkeää käydä tätä strategista keskustelua täällä valiokunnassamme. Olen samaa mieltä näistä selvityksistä ja myöskin puheenjohtajan kommenteista. Tämä koko lähestymistapa budjettiin ja vihreän kehityksen ohjelmaan liittyen Siihen pitää saada jonkinlainen strategia pohjalle. Meidän täytyy katsoa tulevaisuuteen monen vuoden päähän ja emme saa unohtaa sitä, mitä nykyään EU tekee poliittisesti auttaakseen niitä jäsenvaltioita, jotka hiljattain liittyvät unioniin ja jotka vielä pyrkivät kaikin keinoin pääsemään kehityksessään EUn keskitason paikkeille. Kohesioaluepolitiikka, maatalouspolitiikka kehitettiin sitä varten, joten talousarvion leikkaaminen ihan vain rahojen siirtämisen ilosta ei anna mahdollisuutta saavuttaa niitä tuloksia, joita haluamme saavuttaa uusissa jäsenvaltioissa talouksien on kehityttävä sille tasolle, että se mahdollistaa näitä jäsenvaltioita muuttamaan teknologiaansa vihreämmäksi ja vähäpäästöisemmäksi, mutta tällä hetkellä he vielä rimpuilevat näiden ongelmien keskellä. Joten EU-budjetin avulla meidän on autettava näitä jäsenvaltioita pääsemään kehityksessään seuraavalle tasolle niin sanotut vanhemmat tai läntisen Euroopan maat ovat jo teknologisesti sillä tasolla, että ne voivat kehittyä ja viherryttämään teknologiaansa. Mutta siis, kuten sanottu, meidän pitää olla varmoja sen suhteen, ettemme unohda sitä, että jos rahoja vain siirretään, niin aina jotain menetetään. Ja sitten mitä tulee kehityksen ja tutkimukseen, minun mielestäni meidän täytyy panostaa vihreään talouteen, joten leikkauksia tällä saralla ei voida suvaita. Me emme voi leikkauksia hyväksyä myöskään Erasmus-ohjelmaan liittyen, sillä kyse ei ole vain ainoastaan opiskelijoiden liikkuvuudesta, eli että käydään vaihdossa jossain toisessa yliopistossa, vaan kyse on todellinen panostus oppimiseen, taitojen omaamiseen ja sopeutuakseen uuteen taloudelliseen ympäristöön. Yhtä lailla tärkeää on myöskin puhua työllisyydestä ja talouden muuttamisesta, mutta sekin onnistuu vain pikkuhiljaa. Me emme voi vain päättää, että huomisesta lähtien kaikki toimii vihreämmin, vain ainoastaan vihreämpien tuotteiden ja vihreämmän äh, ostoskäyttäytymisen ja kulutuskäyttäytymisen kautta voidaan tuloksia saada aikaiseksi, mutta meidän täytyy katsoa tulevaisuuteen. On hyvä, että olemme nyt aloittaneet työskentelymme, mutta meidän täytyy myöskin muistaa, että talous tarvitsee aikansa sopeutuakseen uuteen tilanteeseen. Ja meidän täytyy löytää uusia rahoituslähteitä, vaikka puhummekin investointipankin rahoista tai jostain muista rahoista, niin ne ovat kuitenkin kansalaisten rahoja. Ne on siirretty vain paikasta toiseen, joten meidän täytyy olla todellakin fiksuja silloin, kun lähdetään budjettia viilaamaan kuntoon. Ja meidän täytyy vain varmistaa, että toimien kautta saadaan niitä tuloksia, jotka johtavat viherryttämiseen ja kestävämpään toimintaan. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon, sitten Luis Deves. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia sinulle Pierre tästä esityksestä ja kaikesta tekemästäsi työstä. Kiitos näistä ehdotuksista, olemme niistä yhtä mieltä. Olemme tietenkin rinnallasi tässä taistelussa ensi vuoden budjetin puolesta ja myös koskien tätä tulevaa monivuotista rahoitusnäkökulmasta. Sinähän olet vastuussa ensi vuoden budjetista, joka on jo osa seuraavaa MFF. Ensi vuoden budjetti ei siis ole mitenkään tyhjiössä, vaan sen on sovittava tähän monivuotiseen rahoituskehykseen, joka meiltä vielä puuttuu ja meidän käytettävissä olevien tietojen mukaan ajatellen tulevien päivien äh, huippukokousta, niin eivät nämä kovin ähm, optimistisia ole. Euroopan neuvoston ehdotus MFFksi, niin mitä siitä sanoisin, enemmistö tämän talon jäsenistä ja monet jäsenmaista ovat sitä mieltä, että se on ihan mahdoton. Komission puheenjohtaja on nyt tehnyt tästä vihreästä sopimuksesta prioriteetin, josta olemme yhtä mieltä, sinä ja minä ja monet muut kollegat. Charles Michelin ehdotus on kuitenkin sellainen, jossa tämä, tämä prioriteetti sekä myös maahanmuuttoprioriteetti, niihin on kohdistettu, ne, ne aiheuttavat sen, että tulee sietämättömiä leikkauksia esimerkiksi maatalouspolitiikkaan ja kohesiopolitiikkaan. Ei meidän mielestämme voi olla mitään häviäjiä ja voittajia budjetissa niissä kohdissa, jotka ovat aivan keskeisiä. Me tarvitsemme suuremman budjetin ja myös korkeamman MFFn, jotta voimme edelleen tukea sellaista politiikkaa, joka on koko Eurooppa-hankkeen pilari, kuten yhtenevä talouspolitiikka ja kohesiopolitiikka, mutta samaan aikaan olisi voitava rahoittaa tämä merkittävä haaste, joka koskee vihreä sopimusta ja näitä eri uusia tarpeita. Leikkauksia ei pidä tehdä myöskään Horisontti 2020 ohjelmaan. Tämä on varmasti parlamentin kanta, toimielimen ja monien poliittisten ryhmien kanta ja tiedän, että se on myös sinun kantasi Meillä on nyt kuitenkin tässä edessämme valtava haaste. Minun mielestäni parlamentin olisi toimittava nyt tiukasti neuvoston suuntaan, jos lopulta kyseisessä instituutiossa tulisikin vääränlainen enemmistö. Niin, mehän olen täällä nyt toki perussopimusvaliokunnassa ja täällä haluaisin tuoda esille budjetin perustus, perussopimukseen liittyvät näkökohdat. Ensinnäkin, jos lähdetään siitä, että tarvitaan poliittinen unioni, jolla on maailmanlaajuista merkitystä ulkopolitiikan ja turvallisuuden aloilla, joista alussa puhuit, on aivan selvää, että me tarvitsemme näin ollen haasteita vastaavan budjetin. Eli jos pyrimme globaaliksi geopoliittiksi toimijaksi, niin budjetin on vastattava tällaista kunnianhimoa ja tällaisia pyrkimyksiä ja myös toimivaltuuksia, joita unionille annamme. On hyvin merkille pantavaa, että julkisuudesta olemme voineet lukea, että tämä MFF, jota nyt ehdotetaan, palauttaa johtaisi meidät BKTL BKTLn osuuksien osalta tasolle, jolla oltiin 1988 ennen Lissabonin sopimusta ilman, ennen Maastrichtia Berliinin muurin kaatumisen aikoihin, aikaan, jolloin parlamentilla oli paljon vähemmän valtuuksia, jolloin Euroopalla oli paljon vähemmän toimintapolitiikkaa. Tämä on aivan ristiriitaista. Ei voi olla niin, että Euroopan unioni syventää toimintaansa ja lisää vastuualueita ja pikkuhiljaa sen budjetti kuitenkin vain pienenee. Minusta tämä on ensimmäinen perussopimukseen liittyvä näkökohta. Sitten on tämä merkittävä vihreän sopimuksen haaste ja sen rahoitus, koska eihän riitä, että meillä on tällaisia tavoitteita vähän hiilistämiseksi, vaan tarvitaan myös resursseja, joilla tavoitteisiin päästään. Tässä meidän olisi otettava huomioon se, että vihreä sopimus otettaisiin mukaan perussopimusta ilmastoneutraalius ja jotkut sen, siihen liittyvät välineet olisi otettava mukaan seutsopimukseen. Kolmas kohta, päätöksenteko. Tämä liittyy myös huippukokoukseen, joka pidetään parin päivän päästä. Tiedämme, että neuvottelut monivuotista rahoituskehyksistä ja omista varoista ovat hyvin pahasti jumissa yksimielisyyssäännön takia. Tämä on selkeästi perussopimuksiin liittyvä kysymys, johon meidän olisi puututtava uudistamalla perussopimuksia tai ainakin olisi ryhdyttävä pohtimaan sitä tässä Euroopan tulevaisuutta koskevassa konferenssissa. Toivomme, että se nyt 9. toukokuuta alkaa Suumannin suunnitelman 70-vuotispäivän kunniaksi, johon itsekin viittasit. Nythän olemme tilanteessa, jossa kuten hyvin tiedätte, Euroopan neuvoston on sovittava MFFstä ja yksimielisesti siitä. Samaan aikaan parlamentilla ei ole roolia päätöksen muodostamisessa. Se ainoastaan hyväksyy tai hylkää sopimuksen. Toki se on merkittävä väline ja voimme sitä käyttää, mutta mitään yhteispäätösmenettelyä ei ole, vaan kyseessä on erityismenettely. Sama pätee omiin varoihin. Omat varat edellyttävät yksimielisyyttä neuvostossa myöskin, ja ne edellyttävät myös kansallisten parlamenttien hyväksymisen tai siis jokaisen jäsenvaltion perustuslain mukaisen menettelyn. Toisin kuin tapahtui tuon Euroopan eh, hiili- ja teräsyhteisön kanssa nykyisessä tilanteessa meillä ei ole listaa omista varoista, mutta jotkut omat varat olisi otettava mukaan myös perussopimukseen. Meidän olisi siis perustuslaillistettava jotkut omista varoista, jotkut esimerkiksi joista esittelijän puheenjohtajakin täällä puhuivat, digitaalivero, hiilivero, transaktiovero, kansainvälinen sellainen, tai velkaantuminen, joka oli ehty sopimuksessa omana varana mukana. Eli tavallaan olemme menneet taaksepäin siitä, mikä Suomenin suunnitelma ja ehtosopimus olivat. Tähän luetteloon voitaisiin varmasti lisätä vielä myös EKPn osingot, noin miljardi vuodessa, ei sekään ole turhaa rahaa. Ja vielä lopuksi olisi todettava, että sellaiset osat budjettia, jotka ovat perussopimuksen kannalta tärkeitä, eli kansalaisuutta, kulttuuria, Erasmus-ohjelmaa, solidarisuusjoukkoja, kansalaisten Eurooppaa koskevat budjettikohdat ovat sellaisia, joita meidän on suojeltava ja joita on vahvistettava budjetissa, koska nämä ovat niitä budjettikohtia, joiden kautta rakennetaan eurooppalaista kansalaisuutta. Ilman näitä on vaikea edetä kohti poliittista unionia liittovaltion tyyliin. No monsieur. Edustaja Durand. J'ai évidemment euh, écouté avec la plus grande attention. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin täällä tarkkaan Pierren esitystä. Kiitän siitä, että hän on tullut tänne valiokuntaamme. Pierre sanoi, että kyseessä on budjetti, joka on poliittinen kysymys. Ja näin puheenjohtajakin säästi näin juuri onkin. Mitä enemmän tätä kuuntelen, sitä enemmän uskon, että Tämän valiokunnan tehtävänä olisi siis se, että mie pohdimme millaista Eurooppaa haluamme rakentaa. Kuuntelen täällä herra Tajania ja olen yhtä mieltä siitä, että halutaan kehittää ympäristö- ja ilmastokysymyksiä, vastata niihin ja samaan aikaan vastata sosiaali- ja talouskysymyksiin. Kaikki ymmärtävät tämän, mutta sen sijaan pohdin sitä, osaammeko antaa itsellemme välineet toimia, kun sanotte, että on otettava teollisuutta. Jos, meillä on Euro- jos, Euro- jos Euroopan teollisuus häipyy, muualle menetetään työpaikkoja Euroopassa. Italia tietää hyvin, mikä tilanne on. En nyt halua kertoa, mitä on tapahtunut Ranskan itä- ja pohjoisosissa. Siellä oli hiiltä, terästä, autoteollisuutta ja muuta. Edelleen myymme paljon autoja. Ranska myy edelleen paljon autoja, samoin Italia – mutta on pohdittava, missä ne oikein rakennetaan ja mistä ne tuodaan. Mikä on yhteiskunnallinen ja teollisuuden kannalta tilanne, johon nämä valinnat ovat johtaneet? Puheenjohtaja sanoi, että meidän olisi näitä amerikkalaisia yrityksiä rangaistava, jotka tulevat tänne eivätkä maksa veroja, mutta ellei erehdy, jäsenvaltiot Euroopan unionissa toimivat niin, että nämä suuret yritykset eivät maksa varoja, jos Irlanti, Lux, niin siis Irlanti, Luxemburg, osittain Alankomaat ovat tällaisessa asemassa. Meidän on siis pohdittava, millaisen Euroopan haluamme. Meillä on oltava rohkeutta katsoa itsemme peiliin. On aika helppo sanoa, kuka on, kuka on syntipukki. Ei minun viholliseni oli Google tai Amazon tai Microsoft vaan pikemminkin Euroopan kykenemättömyys hankkia itselleen oma budjetti jäsenvaltioiden tasolla tai Euroopan tasolla niin, että pystyttäisiin vastaamaan näihin suuriin haasteisiin, joista olemme aivan yhtä mieltä. Työllisyys, kehitys, ilmaston torjunta ja muu, ilmastonmuutoksen torjunta ja muu. Haluaisin, että voisimme tehdä jo etu alkuvaiheessa tätä työtä se on ehkä tarpeen, että muut valiokunnat voisivat sitten meidän jälkemme tehdä tehokka- tehokkaasti työtä. Se koskee sitä, millaisen Euroopan haluamme. Esimerkiksi italialainen teollisuus, Fiat Torinossa. Jos vaikka Fiat, no ei Fiat enää tuota vain Torinossa, mutta tämä on vain tällainen yksinkertainen esimerkki. Fiat tekee autoja Torinossa, työpaikat ovat siellä, lisäarvo on siellä, ajoneuvoja myydään kaikkialle Italian ja Euroopan, mutta sitten voidaan tehdä laki, jonka avulla Kalabriassa esimerkiksi voidaan toimia niin, että Fiat johtaa, johdattaakin ne voitot Kalabriaan ja maksaa vain yhden tai kaksi prosenttia veroa, kun Torinossa maksettiin normaaliveron voitoista. Minä olen Fiatin toimitusjohtaja, minulla on asia, osia, osingon, siis osakkeen omistajia ja tietenkin mitä teen, jos syyrän Kalabrian tuotannon, teenkö loppuun Italian budjetissa? Kyllä vain meidän, jos ajattelemme, että, niin, että Eurooppa ei ole sisämarkkina, jossa syöntöjen on oltava samat kaikille, jotka toimivat, kaikille, jotka siellä toimivat, olkaa sitten kyseessä sosiaaliset ympäristö- tai verokysymykset. Jos emme näin ajatella, niin epäonnistumme. Olen suurin piirtein sataprosenttisesti yhtä mieltä analyysistä se, mutta ei vastauksia löydetä vain niin, että tehdään muutoksia budjettiin tai lisätään vähän budjettia. Vastauksia löydetään vain, jos meillä on poliittinen Eurooppa. Sellainen, jossa päästään hallitusten välisyydestä ylös ja eteenpäin ja rakennetaan todellinen liittovaltiomainen Eurooppa. Roosevelt onnistui ainoastaan siksi, että vero oli liittovaltion vero, olkoon se sitten mikä tahansa se prosenttimäärä, ihan sama mistä luvusta tässä puhutaan, mutta No, tuskin puhun pidempään kuin muutkaan, mutta lopetan kyllä. Ei, meillä on vain useampi asia esityslista. On yrit... Minä yritän vain osallistua pelastamaan Eurooppaan, riippumatta mistä puhutaan. Kyllä, me voidaan puhua tästä tuntikaupalla. Jos emme pysty katsomaan peiliin ja sanomaan, että me haluamme pelastaa maatalouden, teollisuuden, tutkimuksen, mutta emme pysty sanomaan, miksi se ei onnistu, niin ihan turha järjestää mitään konferenssia. Voidaan saman tien lähteä tästä kahville tai ravintolaan, niin voimme vain puhua ja puhua tuntikaupalla. Joten päätän tähän. Jos meillä on edelleen tällainen menninkäissä budjetti alle 1 prosentti, kun Yhdysvalloissa se on melkein 20 prosenttia ainoastaan liittovaltiotasolla, niin jos näin on, niin me tulemme epäonnistumaan. Tiedän sen etukäteen, tiedämme sen kaikki Joten yritetäänpä toimia niin, että tämä valiokunta, jolla ei ole samoja jokapäiväisiä rajoituksia kuin muilla valiokunnilla, yritetään tehdä niin, että teemme ehdotuksen Eurooppaa varten, joka vastaa tämän vuosisadan haasteisiin. Anteeksi vain kun puhuin pitkään, mutta en ollenkaan kadu, että olin pitkä puhe. Tämä on erittäin kiinnostava, mutta tämä aihe, ja aihe on hyvin kiinnostava, mutta minun on nyt muistuttava teitä, että keskustelun jälkeen Pierin kanssa meidän on keskusteltava valiokuntamme lausunnosta. Ja sitten meillä on vielä toinen lausunto ja sitten meillä on Viilandin ehdotus Euroopasta poliittisista puolueista. Ja sitten komission jäsen Shevchovic tulee tänne Siksipä pyydän teitä puhumaan ei liian nopeasti vihreistä. Olkaa hyvä. Ah, ah, ah, niin, tilanne on muuttunut kyllä. Thank you so much. Um, so I am... Kiitoksia. Minulla on ilo kuulla budjettivaliokuntaan en lähde nyt näitä yksityiskohtia ruotimaan, sillä siihen tarjoutuu myöhemmin aikaa, mutta olen aika lailla vakuuttunut siitä, miten te vo- kykenette muuttamaan tylsiä lukuja tällaiseksi poliittiseksi manifestiksi. Pari asiaa, jotka liittyvät myöskin tähän meidän lausuntoomme, mutta haluan ottaa ne esille, koska se liittyy Afkoon ja Afkossa käytäviin keskusteluihin. Ensinnäkin Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi, varjoesittelijöiden kokous ep budjetiin liittyen juuri päättyi ja siellä pohdittiin juuri sitä, että mitenkä konferenssin järjestämisestä syntyvät kulut katetaan, mistä budjetista. Meidän on tärkeää tietää, miten tämä menee. Vaikea konferenssia järjestää, jos rahaa ei ole. Sitten toinen asia, joka pitää pitää kirkkana mielessä, varsinkin kun puhutaan EPn budjetista ja avoimuusrekisteristä. Siellä on vain pari ihmistä asiaa hoitamassa, mutta on aika lailla vangikea seurata kaikkien kommentointia. Kyllä enemmän kapasiteettia tarvittaisiin ja toivottavasti tällä lyhyellä puheenvuorolla säästin aikaa tuohon poliittiseen keskusteluun. Edustaja Annemans. I have preferred to, to let our green colleague halusin antaa vihreän kollegan puhua ensin. Yksi etu on se, että nyt kaikki federalistit ovat puhuneet ja nyt sitten erohan näkyy paremmin. Puhun hollantiksi. Niin, eilen keskusteltiinkin Belgiassa parlamentissa ihan tässä kulman takana käytännössä. Belgian pääministeri oli jo menossa huippukokoukseen monivuotista rahoituskehystä käsittelemään tai valmistelemaan sitä. Eli tässä oli tarkoitus ottaa huomioon sekä par- Euroopan parlamentin että Belgian parlamentin jäsenet. Niin, Timmermansin lukujen perusteella voidaan sanoa, että noin 20 prosenttia budjetista menisi vihreän kehityksen ohjelmaan. Belgian kollegat olivat aika lailla ymmällään. Ja sitten ehdotettiin, että tähän uhrataisiin kolmannes budjetista. Eli tässä ei kyllä ymmärretä laisinkaan, mitä tämä tarkoittaa ruohonjuuritasolla, eli veronmaksajien kes- keskuudessa. Eli rahaa siirretään tällaiseen toimintaan. Parlamentissa kyllä tiedetään, että tätä ei kyllä noin vain voida sulattaa. Paljon rahaa menee Euroopan unionin kassaan, eli kunnialliset veronmaksajat siirtävät ikään kuin rahoja Euroopan budjettiin. Ja täällä taas kaikki käännetään päälailleen. Voisi kuvitella, budjetista puhuttaessa, että kun britit lähtivät, hehän sai, toivat noin 70 miljardia, käytännössä 10 per vuosi. Sehän tarkoittaisi käytännössä sitä, että kun tällainen potti häviää, niin silloin tarvitaan todellista uudistusta – Eli Brexitin jälkeen pitäisi, kuten sanottu, pitää huomioida, että rahaa puuttua. Ja sitten toisaalta taas herää kysymys, että miksi britit lähtivät. No, kansa, ei ainoastaan brexiteerit, vaan koko kansa oli sitä mieltä, että EU haalii itselleen liikaa tehtäviä, se maksaa liikaa, joten miksi ei olisi voitu pohtia asian ydintä ja sanoa, että eipäs tehdäkään enää niin paljon unionin tasolla. Hiukan malttia ja sen pitäisi näkyä myöskin euroissa. Mutta nyt kaikki on päälaillaan. Täällä sanotaan, ei, ei, top tykkänään, britit lähtivät, koska eivät ole tyytyväisiä unioniin. Ja syynä, niin kuin Verhofstadt sanoi, syynä oli se, että oli liian vähän Euroopan unionia. Nyt tarvitaan enemmän Eurooppaa ja niin nyt tehdään. Eli nyt tehdään tai toimitaan ikään kuin mitä ei olisi tapahtunut ja EUlle vaan ympätään lisää tehtäviä ja se tarvitsee siihen giganttisia summia ja sitten puhutaan tästä parlamentin roolista ja federalistisesta logiikasta ja rahan pyytämisestä ja niin poispäin. Oppositio ei tätä pitänyt järkevänä lähestymistapana. Enemmistö tietenkin, mutta oppositiokin löytyy ja oppositio kasvaa kasvamistaan ja sekin edustaa kansaa. Ja se on sitä mieltä, että nyt EU pitäisi vaihtaa pienempää silmään. Ja ei koko parlamentti ole sitä mieltä, että enemmän rahaa pitäisi unionille syöttää ja enemmän tehtäviä sille antaa päinvastoin. Järjestelmä on ikään kuin päälaillaan, joten nyt malttia, malttia. Niin, herra puheenjohtaja, niin te itsekin sanoitte. Jos haluamme tämä kuitenkin äh, runnia, runnoa läpi, niin Tietenkin voitaisiin sanoa, että kiinalaisten pitäisi maksaa enemmän ja muiden pitäisi maksaa enemmän, mutta mikä siinä? Mutta tämä lasku, joka on pöydällä, niin siihen ei kyllä rahoja tällä hetkellä löydä. Ja jos katson, mitä Belgian parlamentissa asiasta ollaan mieltä, niin ei siellä voi sanoa muuta kuin ollaan aivan hoomoilla sen, että miten tällaista nyt voidaan ehdottaa. Ja Ja sitten nämä järisyttävät luvut, montako nollaa siinä nyt oli, 12 vai 13 nollaa, niin ei ihmekään, että ihmiset ovat aivan y- ymmällään ja tuskinpa vihreän kehityksen ohjelman kautta taivaanportit aukeavat noin helposti. Mutta meidän täytyy aina muistaa, että eurooppalainen ajattelutapa on ikään kuin erkaantunut siitä, mitä se alun alkaen oli. Eli että meidän pitäisi tehdä yhteistyötä eurooppalaisilla mantereilla, mutta se ei onnistu tällä tavalla keskusjohtoisella tyylillä. Joten pidetäänpäs jalat maassa ja emme vastusta vihreän kehityksen ohjelmaa, mutta se pitää pitää järkevänä. Ja tämä järkevyys, maalaisjärki, se loistaa poissaolollaan yhä enemmän ja enemmän. Eli tästäpä syystä meidän kannattaa kyllä nyt äh, miettiä tätä asiaa aivan uudelta kantilta. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Halusitteko te sanoa jotain GUE-ryhmän puolesta? Selvä. Pierre, haluatko reagoida kolme minuuttia, koska meillä on vähän kiire? Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on oikein kiinnostava keskustelu. Kyllä sitä, siihen kannatti aikaa käyttää, mutta rajoithan meillä on kaikilla. No, ei tietenkään kannata hölmöläisen peittoa ruveta tässä leikkaamaan Antonio Costa 16 maata Lissabonissa sanottiin, että tarvitaan kohesiorahoja rahoja ehkä voidaan tilannetta parantaa. Me tarvitsemme kohesiorahasta ja tutkimusta tarvitaan. On aivan naurettava, että tutkimusta leikataan. Enrique Paquet, tutkimusjohtaja, järjesti eh, tarjouskilpailun käytti 5 miljardia euroa todella tärkeitä fiksuja eh, projekteja varten. Mutta minulle annettiin vain 250 miljoonaa ja nyt saadaan vielä vähemmän – ja sitten valitetaan, että tutkijat lähtevät Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Kiina, Kyllä me tarvitsemme sijoituksia. Hyvää puhuja, olen pahoillani. Olen 11 vuotta ollut yksityissektorilla, Aksanturissa ja muualla yksityissektorilla onnitellaan johtajaa, kun hänellä on kunnianhimoinen investointisuunnitelma ja kunnianhimoinen strategia, visio. Hän laittaa miljoonia ja muuta kaikkea. Te sanotte, että pitää olla vaatimattomampi, vaatimattomampi. Ei tässä mitään tabua ole. Kyllä on aloja, joissa voidaan tehdä säästöjä, että voidaan äh, käyttää rahat paremmin. 30 vuotta sitten tehdyt ohjelmat pitää ehkä muuttaa. Mutta jos nyt pitää olla muu, jotenkin vaatimattomampi. Pas, Pascal sanoi, että tässä aivan kääpien tasolla käydään taistelua. Häpeän sitten. Meillä on 1,0,7, 1,1 ehkä PKTLstä. Äh, Yhdysvalloissa se on 20 prosenttia, Intiassa 25 prosenttia. En minä pyydä 20 prosentin äh, budjettia PKTLstä, mutta eh, eh hyvä herra, Belgiassa 160 000 työpaikkaa voidaan saada aikaan vihreän sopimuksen kanssa. Ei tämä ollut pelkkä lasku. Tämä vaatimaton perheestä puhuin, hänen talonsa eristettiin, se loi työpaikkoja. Hän sanoi, että minun lämmityslaskuni laski 800 eurolla. Ei se ollut edustaja niin kuin te tai minä, se oli grenoblelainen tavallinen ihminen. Tämä on hyvä ympäristö, hyvää työllisyydelle ja lasku väheni varma, valtavasti ja se on hyvä perheelle, niin tarvitaan investointeja. In, yksityissektorilla niitä kutsutaan investoinneiksi. Miksi se olisi hyvä yksityissektorilla parlamentissa se olisi huono? Parlamentin on osoitettava vähän muskeleita. Ollaan huolissaan, että emme ole todellinen parlamentti. Olen opiskellut Englannissakin, kun parlamentti päätti, että haluamme tämän omaksi, haluamme omia varoja. Me jäseninä haluamme tämän, tässä toimia. Silloin niistä tuli parlamentti Angela Merkel kaksi vuotta sitten ja puhui Macronille ja sanoi, että olemme kuulleet kansalaisia. Kohta on tulossa joulukuun kokouksessa saatiin neuvottelut neuvotteluja ja tehdään uusi sopimus 2019, jota voidaan soveltaa 2020. Nyt on kuitenkin 2020 helmikuu, eikä ollenkaan johtajat pääse eteenpäin tässä urakassa – en tarkoita, että parlamentilla on kaikki ratkaisut, mutta meidät on valittu, meidän maksetaan siitä, että keksimme Euroopan uudelleen. Se edellyttää uusia ajatuksia ja rahaa. Minä en nyt ehdi puhumaan puolustuksesta, mutta vuonna 1992 Sarajevon kauhut yli 5000 kuollutta hirveissä olosuhteissa. Yhdysvallat eivät puutu. Kaikki sanovat, että nyt on aika, että Eurooppa itse pystyy toimimaan. Tämä oli vuonna 1992. 30 vuotta myöhemmin meillä ei vieläkään mahdollisuuksia toimia. Kyllä tämä on kriittinen hetki. Haluaako Eurooppa olla aivan voimaton? Yhdysvallat ja Kiina sitten toimivat täällä yksin. Sitten olemme valinneet sen, että emme pysty mihinkään. Sitten on turha tähän parlamenttiin sijoittaa rahaa. Vai päätänkö me, että Eurooppa on tärkeä, keskeinen, jotta voimme suojella omaa ja jokapäiväistä elämää, e, e, e, suojella sitä, mikä täällä on myönteistä. Meillä on meidän on myös pelastettava ilmasto, löytävä työpaikkoja ja lisättävä kilpailukykyä. 260 miljoonaa käytettiin viime vuonna, kun nostettiin kaasua ja öljyä ulkopuolelta. Jos me saamme energialaskun alaspäin, se on hyvä perheelle, mutta se on hyvä myös Euroopan kilpailukyvylle. Minusta on surkea, että annetaan 200-600 miljoonaa Putinille tai muille, jotka myyvät meille petrolia, öljyä ja kaasua ja olemme riippuvaisia näistä maista. Koko alueen on tietenkin yhä pystyttävä hyötymään veroista. Tarvitaan oikeudenmukaista verotusta. Ranskassa Medefin entinen joten sanoi, että voimme pyytää ponnisteluja osakkeen omistajille, kun osingot nousevat neljänneksellä, niin kyllä voidaan 3 prosentin, 4 prosentin vero siihen laittaa. Emme koske PK-yrityksiin. toki rajavero on tärkeä, jos Kiina jatkaa tähän suuntaan, niin tarvitaan hiilivero, mutta voidaan myös voittoja verottaa. Ei puututa pk-yrityksiin, ei käsityöläisiin, mutta keskisuurten ja suuret yritykset voivat kyllä 3-4 prosentin uhrauksen tehdä. Näitä ei kuitenkaan polteta missään Brysselin uuneissa, vaan ne mennään Puolaan, Espanjaan, Ranskaan, Italiaan ja luodaan työpaikkoja rakennuksen, julkisen liikenteen tutkimukseen ja kaikkialla alueella. Olemme puhuneet kohesiosta tänä päivänä paljon rahaa tutkimuksessa, joka menee en niin sanotusti en vanhoihin maihin, koska siellä on korkeatasoisia yliopistoja. On katsottu, että kaikki maat voivat hyötyä tästä rahoituksesta, eikä tämä ole mikään noidankehä, jossa raha menee vain joillekin harvoille ei pidä leikata tutkimusta kaikkia, on varmistettava, että kaikki jäsenvaltiot voivat saada rahoitusta käytettäväkseen. Merci beaucoup, c'est euh, difficile. Euh, Yritän hidastaa, vaikea se kyllä on. Eli 30 prosenttia budjetista vihreän sopimuksen Kyllä aiomme näin tehdä. Olen pahoillani, kun olen eri mieltä viimeisen puhujan kanssa. Todella 30 prosenttia rahasta on mentävä vihreän sopimuksen muuten emme suhtaudu siihen vakavasti. Ei pidä myöskään leikata koheisesta eikä tutkimuksesta. Lopuksi poliittinen asia. Ilmasto on varmasti se aihe, jonka avulla voidaan saada äh, kunnianhimoisen budjetin neuvottelut nyt kähtämään Saksassa. Bundesbankin johtaja koko ajan sanoo ei, ei, ei me suuremmalle eurooppalaiselle budjetille. Kaksi vuotta se on jo estänyt, hän ei ole estänyt tämän, mutta tämä sama Jens Weidman sanoi, että meidän on tehtävä asiat hyvässä järjestyksessä. Mitkä ovat niitä ongelmia, joita ei voida kussakin maassa ratkaista, vaan mitkä voidaan Euroopan tasolla ratkaista, on kaksi poikkeusta, ilmasto ja rajanvalvonta. Ja näissä sekä rajojen että ilmasto, näissä asioissa voidaan tarvita merkittävämpää eurooppalaista budjettia, toimivaltuuksia ja vero, verovälineitä, joten varmasti voidaan neuvotella MFFstä ja ensi vuoden budjetista ja ilmaston puolesta. Tämähän on aihe, joka puhuttiin kansalaisia. En kol- puoli vuotta sitten tiennyt, mikä on MFF. Ei, kyllä minun politiikka ke- ke- kiinnosti, mutta suurin osa ihmistä ei tiedä, mikä on MFF. Eivät he lähde kaduille osoittamaan mieltä MFFn puolesta, mutta ilmasto ja työllisyys, elintaso, nämä ovat aiheita, joiden kautta saamme kansalaiset taaksemme. Parlamentin on pidettävä pintansa voitte varmasti huomata, että meillä on hyvät argumentit ja uskottavat ratkaisut. Me emme aio tässä nöyrtyä ja luovuttaa. Haluan vielä muistuttaa, että 20. maaliskuuta asti on aikaa tehdä lausuntonne ja teemme sitten yhteistyötä. Parlamentin viimeisessä budjetissa viisi poliittista ryhmää teki yhteistyötä. Meitä oli viisi poliittista ryhmää, olimme yhtenäisenä rintamana – ja tämän ansiosta saimme 1,9 miljardia enemmän kuin oli tarkoitus. Ensimmäistä kertaa parlamentti voitti 1,9 miljardia. Siksi nyt kierrän täällä valiokuntia, jotka kutsuvat minut. On todella tärkeää, että parlamentti on yhtenäinen. Olisi hienoa, jos ainakin viisi ryhmää tekisi yhteistyötä pitkällä aikavälillä. Voisimme yhdessä äänestää tämän tarkistuksesta ja osoittaa, että olemme yhtenäisiä ähm, neuvoston liikkumattomuuden edessä. Kiitoksia Pierre. Ja nyt menemme budjetin suuntaviivoihin vuodelle 2021. Tämä on meidän ehdotuksemme. Kuten tiedätte, budjettivaliokunta on päättänyt tehdä joitakin muutoksia budjettimenettelyyn. Yksi liittyy valiokuntien osallistumiseen näihin suuntaviivoihin, jotta voitaisiin saada parempi parlamentin kanta koko vuodelle. Jokainen valiokunta siis valmistelee oman lausuntonsa budjetin valiokunnan mietintöön vuoden 2020 budjetin suuntaviivoista. Tämä mietintö hyväksytään budjettivaliokunnassa 30. maaliskuuta. Muistakaa tämä äh, aikataulu. Siksi Afkon täytyy äänestää omasta lausunnostaan 17. maaliskuuta. Ja tarkistusten jätön määräaika Afkon lausuntoon voisi olla 25. helmikuuta kello 17. Jos kukaan ei vastusta, niin sitten hyväksymme tämän aikataulun. Eli 25. helmikuuta on tarkistusten jätön määräaika, 17. maaliskuuta äänestetään ja 30. maaliskuuta äänestetään budjettivaliokunnassa. Jatketaanpa näin. Sitten esittelen lyhyesti tämän lausunnon, jossa minä olen esittelijänä. Äh, tässä mietinnössä korostetaan äh, seuraavan vuoden äh, budjettineuvottelua ja Valitettavasti monivuotisten rahoituspuitteiden äh, äh, neuvottelutulos ei ole selvä vielä. Äh, tässä lausunnossa yritin korostaa meidän prioriteettiamme, meidän poliittisia prioriteettejamme. Ensinnäkin kommunikointi kansalaisten kanssa, jos haluamme, että kansalaiset ovat aktiivisesti mukana konferenssissa Euroopan tulevaisuudesta. Sitä varten täytyy olla määrärahoja. Sitten pitää olla erityinen budjettikohta, jotta voitaisiin järjestää tämä eh, tulevaisuutta koskeva konferenssi. Sitten tärkeät asiat ovat kansalaisten Eurooppa-ohjelma, perusoikeustasa-arvo ja kansalaisuusohjelma ja eurooppalainen kansalaisalue. Nämä ovat erittäin tärkeitä välineitä, jotta voidaan vahvistaa kansalaisten luottamusta ja lisätä heidän tietoisuuttaan Eurooppa-politiikasta. Lisäksi tarvitaan riittävästi määrärahoja, jotta eu toimielimet pystyvät torjumaan disinformaatiota mikäli varjoesittelijät haluavat sanoa sanasen niin Dominique Christian Guinea ja Damian Böselager ovat täällä, muita ei ole eh, ilmoitettu. Haluatteko sanoa jotain vai jatkammeko, Dominique? Gracias, presidente, y en este caso también ponente. Kiitoksia puheenjohtaja esittelijä. Ryhmäni on yhtä mieltä tästä ehdotuksesta. Täällä on mainittu myös tämä Euroopan tulevaisuutta koskeva konferenssi. Se tarvitsee asianmukaisen budjettikohdan. Meillähän on täällä vielä talousarvio esittelijä keskuudessa, joten haluaisin lisätä siihen, mitä jo ennen sanoin. Tämä on myös perustuslaillisessa mielessä prioriteetti, että saadaan kunnon rahoitus tälle kaksivuotiselle tapahtumalle. Ja jatkamme tietysti työtä. Puheenjohtaja Tajani en halua tästä sen pidempään puhua, mutta jos voisimme ottaa joitakin niin kohtia mukaan, jotka esitin aikaisemmassa keskustelussa koskien tätä perussopimuksellista ulottuvuutta budjetissa. Budjetin perustu, perussopimukseen liittyvät näkökohdat siis mukaan. Kaikki on kunnossa, ei mitään lisättävää. Vihreät. Yeah. Um, as I said, I'm very happy. Minulle tämä sopii tämä teksti, mitä tulee Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin, niin sitä kohtaa kylläkin voitaisiin vielä vahvistaa. Muut ryhmät? Selvä. Mennään tähän toiseen lausuntooni ja odotetaan sillä aikaa, että Viilan tulee paikalle. Eli tämä on lausuntoluonnos Euroopan unionin perusoikeuksien tilasta, vuosikertomus vuosille 2018-2019 on todennäköistä, että vastuuvaliokunta äh, hyväksyy laus, mietintönsä huhtikuun puolessa välissä, minkä takia meidän pitää pitää kiinni hyvin tiukasta aikataulusta. Siksi äh, tarkistelemme tänään lausuntoluonnosta ja äänestämme sitä seuraavassa kokouksessa. Äh, tarkistusten jätön määräaika on 24. helmikuuta kello 17. Lausuntoluonnoksessa keskityn pääosin niihin perusoikeuksien suojan kysymyksiin, jotka kiinnostavat Afkoa. Äh, lähtökohtani ovat olleet kaksi viimeistä perusoikeusviraston kertomusta. Lyhyesti tekstissäni vaaditaan äh, äh, perusoikeuskirjan 51 artiklaa kappale 1 mukaista velvollisuutta että jäsenvaltioiden täytyy kunnioittaa näitä oikeuksia, ylläpitää periaatteita ja edistää niiden soveltamista. Tiedän kyllä, että puhun nopeasti. Sitten äh, vaadimme, että jäsenvaltiot valvoisivat vuoden 5, äh, artikla 51 soveltamista, jotta voidaan varmistaa äh, onko ongelmia jonkun oikeustapauksen tai lainsäädäntöehdotuksen suhteen, mitä tulee perusoikeuskirjaan. Ja sitten äh, tuemme, että Euroopan unioni nopeasti liittyisi äh, ihmisoikeusyleissopimukseen ja parlamenttia pitää jatkuvasti tiedottaa ähm, sopimuksen äh, mukaisesti. Ja lisäksi korostetaan, että että on nyt kehitettävä uudenlaisia kriteerejä ja kontekstuaalisia arviointeja, jotka auttavat jäsenvaltioita tunnistamaan mahdolliset oikeusvaltioon liittyvät kysymykset ja käsittelemään niitä vertailevasti. Ja muistutamme, että tulevassa Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa voitaisiin tunnistaa poliittisia päinnopisteita, jotka ovat ennalta määriteltyjä, mutta eivät tyhjentäviä, kuten esimerkiksi eurooppalaiset arvot ja perusvapaudet. Ja lisäksi toteamme, että yhdistyneen kuningaskunnan ero vaikuttaa kansalaisten oikeuksiin ja vaadimme, että Euroopan parlamentti ja yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti valvoisivat yhdessä erosopimuksen täytäntöönpanoa – Tämä olisi etu ja hyvä olisi, jos luotaisiin tällaisia yhteisiä rakenteita tätä varten. Tässä enemmän tai vähemmän minun lausuntoni sisältö. Tarkistukset, kuten sanoin, ne pitää jättää 24. helmikuuta mennessä, kello 17 mennessä. Haluaako joku puheenvuoron? Muuten jatkamme Viiland Ah, olkaa hyvä, herra Görets. Oui, merci, monsieur le président. J'ai quelques remarques à formuler. À... Euh, Jotakin huomioita tästä aiheesta olen yhtä mieltä näistä yleislinjauksista tässä lausunnossa. Toiseksi en uskon, että joitakin parannuksia valiokuntamme voisi tähän tehdä. Esimerkiksi kun ajatellaan perusoikeusviraston toimintaa Viinissä – se on hyödyllinen, se tekee erittäin hyvää työtä, se on tärkeää, sen lausunnot ovat välttämättömiä. Mutta kyseessä on virasto, joka tarkkailee, dokumentoi ja referoi sitten lähinnä komissiolle. Ei se nyt ihan vaikene meihin päin, mutta kuitenkin se on komission päin lähinnä vastuussa. Perusoikeusvirasto työssään poliittisia esteitä olisi ehkä pohdittava, millä tavalla voitaisiin sopeuttaa kyseisen viraston toimivaltuuksia. Esimerkiksi sen, sillä pitäisi olla eh, sen pitäisi olla, sillä pitäisi olla oikeus eh, vedota tuomioistuimeen. Sitten kohta kolme. Te itsekin sitä käsittelitte. Kyseessä on tuleva konferenssi Euroopan tulevaisuudesta – mistä on hyvä ajatella valtuuksien laajentamista Euroopan unionin tuomioistuimelle koskien kaikkia niitä aloja, jotka koskevat eurooppalaista lainsäädäntöä. Näin voitaisiin helpottaa sitä, että Euroopan unioni liittyisi eurooppalaiseen ihmisoikeussopimukseen ja, ja, ja näin voitaisiin myös suojella perusoikeuksia paremmin. Sitten artikla 7 Siinä menet, menettelystä, joka koskee maata, joka rikkoo perusoikeuksia. Silloin kun artiklan 2 määräyksiä rikotaan, voimme toki aloittaa menettelyn joko komissio tai parlamenttimme, mutta loppupeleissä huomataan, että silloin kun on tehtävä päätöksiä annettava sanktioita, niin mitään ei kuitenkaan tapahdu. Minusta tätä olisi tarkasteltava uudelleen. Jos tähän ongelmaan ei puututta Euroopan tulevaisuutta koskevassa konferenssissa, niin uskon, että keskeinen jää hoitamatta, koska kyllä meillä on tässä aikamoinen uskottavuusongelma, kun perusoikeuksia olisi kuitenkin noudatettava kaikissa jäsenmaissa. Kyllä sanktio, nämä sanktiot, joita meillä on, niitä ei koskaan käytetä, koska tarvitaan yksimielisyys jäsenvaltioilta. Tämä problematiikka nousi esiin myös Euroopan unionin laajentumisprosessissa koskien Pohjois-Makedoniaa ja Albania. Aivan henkilökohtaisesti vastustin laajentamista niin kauan kuin Euroopan unioni ei pysty takaamaan perusoikeuksia kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa. On aivan turhaan täyttää Kööpenhaminan kriteerit, erityisesti tämä ensimmäinen luokka, joka koskee perusoikeuksia, jos sitten kun Euroopan unioniin liitytään ja siellä ollaan mukana, niin voidaan tehdä ihan mitä huvittaa ja tiedetään mitä sanktioita ei tule, koska kuitenkin tarvitaan jäsenvaltioiden yksimielisyys. Aiommeko jatkaa voimattomana ja tarkkailla vain voimattomana näitä tilanteita vai aiommeko toimia? Yksi mahdollisuus mielestäni voisi olla silloin, kun laajentuminen tapahtuu. Neuvottelut kohta aloitetaan. Kun neuvottelussa on päästy loppuun, olisi ratifiointi alistettava perussopimuksen uudistukselle. Joka tapauksessa joudumme pyytämään jäsenvaltiota ratifioimaan laajentumissopimuksia. voisimme samanaikaisesti pyytää, että että nämä sanktiomekanismit, jotka koskevat artikla 7, että niitä vahvistettaisiin niin, että päätös asiasta tehtäisiin määräenemmistöllä. Tässä jotakin ajatuksia. Kiitoksia ja lähdetään kirjallisesti tarkistukset määräaikaan mennessä. Merci beaucoup. Euh. Kiitos oikein paljon. Edustaja Diegorova. Thank you very much, Chair. I would just like to mention... Kiitos puheenjohtaja, haluaisi vain kertoa muutaman kommentin ryhmäni näkökulmasta, vihreiden näkökulmasta. Me tuemme kovasti sitä, että pian ryhdytään taas neuvottelemaan Euroopan unionin liittymisestä ihmisoikeusyleissopimukseen ottaen huomioon tuomioistuimen lausunto. Ja olemme myös sitä mieltä, että muut kansainväliset välineet ovat tarpeen perusoikeuksien suojelemiseksi ja siksi tuemme myös Istanbulin yleissopimuksen ratifiointia, joka on tällä hetkellä jumissa neuvostossa, samoin kuin Euroopan sosiaalinen peruskirja. Tuemme myös oikeusvaltioperiaate mekanismeja. Seitsemän artikla on viimeisen käden mekanismi, jota ei ole tehokkaasti käytetty. Siksi tuemme uutta demokratia, oikeusvaltia ja perusoikeusmekanismia, joka pitäisi perustaa Euroopan parlamentin mietinnön pohjalta. Ja sitten liittyen tulevaisuuskonferenssiin EUn pitäisi uudistaa perussopimuksia, jotta olisi mahdollisuus, että tuomioistuin arvioisi perusoikeustila niin, että perusoikeuskirja olisi suoraan sovellettavissa kaikilla osa-alueilla ja kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitän esittelijää ja odotan kovasti yhteistyötä kaikkien kollegojen kanssa. Kiitoksia oikein paljon kommenteistanne. Minä aion työstää teidän tarkistuksianne. Sitten yritetään saada aikaan kompromisseja, jotta saadaan hyvä tulos ennen tätä määräaikaa. Kiitos oikein paljon teille kaikille. Onko muita kommentteja? Onko vielä joku, joka haluaa puheenvuoron? Selvä. Sitten olemme ajoissa lopettaneet. Edustaja Viiland on tullut paikalle, joten voimme mennä eh, esittelemään tätä AFKON työryhmän ehdotusta eh, työjärjestyksestä, joka koskee puolueita, poliittisia puolueita. Missä Viiland on? Ah, siellä. Eli sen jälkeen, kun koordinaattorit tänä aamuna hyväksivät eh, suuntaviivat, jotka työjärjestystyöryhmä oli valmistellut, niin niistä äänestetään nyt sitten koko valiokunnassa. Kuten tiedät, kansalaisten oikeus pyytää ähm, yhteensopivuustarkistusta liittyen siihen, noudattavatko poliittiset puolueet ja säätiöt Euroopan unionin perusarvoja. Se on otettu mukaan Euroopan parlamentin äh, työjärjestykseen 1141-2014 ja ähm, perussääntöön, joka liittyy poliittisten puolueiden rahoitukseen, kun uudistettiin työjärjestystä 2018. Ainakin 50 kansalaista voi siis eh, esittää eh, viranomaiselle pyynnön, että tarkistetaan, noudattavatko puolueet ja säätiöt niitä arvoja, joille eh, unioni perustuu. Sääntö 235.3 määrää, että Afkon täytyy hyväksyä sisäiset suuntaviivat, jotta voitaisiin käsitellä tällaisia kansalaisryhmän pyyntöjä. Afkon tehtävä on suosittaa, tai sitten ei täysistunnolle, että hyväksytään tämä pyyntö viranomaiselle, joka käsittelee poliittisia puolueita ja säätiöitä, joka on ainoa viranomainen, joka pystyy päättämään tällaisista pyynnöistä. Eli tämä, nämä suuntaviinat ovat ainoastaan parlamentin sisäiseen käyttöön ja siksi niistä ei äänestetä täysistunnossa. Ja nyt annan puheenvuoron herra Viilandille, joka on tämän työryhmän puheenjohtaja. Hän esittelee työryhmän työt, mutta ennen sitä haluaisin onnitella herra Viilandia. Hän on kolme vuotta minua nuorempi ja yrittää kirjaa minut kiinni, mutta ei vielä siinä ole onnistunut. Hyvää syntymäpäivää, Rainer, ja sinulla on puheenvuoro. Ja, vielen presidentti. Herr Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset myöskin näistä onnitteluista. Niin, Aika kuluu, ei ainoastaan syntymäpäivänä, vaan myöskin joka, jokaisena vuoden päivänä. Niin tämä työryhmä, sitä ei perustettu vain ainoastaan tätä tarkoitusta silmällä pitäen, vaan sen tarkoituksena oli yleisesti tarkastella työjärjestyksen kehittymistä. Ja pari vuotta sitten se vastasi myöskin työjärjestyksen muuttamisesta. Nyt tilannehan on sellainen, että muutaman viikon sisällä uusia tarkistuksia tullaan esittämään, mutta 235.3 artiklassahan todetaan seitsemännessä kohdassa, että parlamentti pyytä, pyydettäisiin selvittämään, onko jär, rekisteröitynyt poliittinen puolue tai säätiö toiminut arvojen mukaisesti, kuten perustamissopimuksen kakkoskohdassa unionin arvoiksi määritellään. Saanen tässä yhteydessä korostaa seuraavaa seikkaa. Parlamenttihan ei tee päätöstä itse asiasisällöstä – vaan virastotaho. Mutta herää kysymys, la- millä tavalla käsittelemme erinäisiä pyyntöjä ja tarkistuksia. Tämä on mielenkiintoinen kysymys ja meidän täytyy vain varmistaa, että menettelytavat on kiveen hakattu ja minä uskon, että tätä varten AFKO voisi suuntaviivoja viivoja laatia. Oikeudellisen yksikön kanssa näin on tehty ja näitä on työryhmätasolla käsitelty. Suuntaviivat ovat mahdollisimman lyhyet ja ytimekkäät. Ihan tietoisesti näin valittiin ja toivoisimme, että menettelykin olisi mahdollisimman muodollinen. Menettely on äh, useammasta vaiheesta koostuva. Ensinnäkin puheenjohtaja tarkasteli tai puhemies tarkastaa, on, ovatko pyynnöt vaatimusten mukaisia – Eli 50 allekirjoitusta yhtenä kriteerinä, eli täyttyykö tällainen kriteeri tai muut. Ja jos nämä ovat hyväksyttävissä, niin nämä pyynnöt välitetään eteenpäin AFKon käsiteltäväksi. Sihteeristö taas työstää koordinaattoreille oman asiakirjakokonaisuutensa ja koordinaattorit lausuvat suosituksensa sen suhteen, että viedäänkö menettely loppuun vai jätetäänkö tämä pyyntö koko parlamentille käsiteltäväksi. Valiokunta päättää ehkäpä keskustelun jälkeen enemmistöllä tästä, mutta vähintään kolmesta ryhmästä tarvitaan edustajia – Eli näin voidaan päättää, jätetäänkö parlamentissa tämä pyyntö puhemiehille. Mikäli ei, niin sitten menettely päättyy siihen. Ja puheenjohtaja ilmoittaa puhemiehelle tästä päätöksestä. Asia jätetään siis parlamentin käsiteltäväksi ja täysistunnossa päätetään siitä, viedäänkö tämä asia eteenpäin virastolle. Aina jos vastaus on ei, niin se johtaa automaattisesti siihen, että prosessi päättyy siihen. Näin siis ehdotuksemme menettelyyn liittyen, ja minä uskon, että tämä on ihan looginen lähestymistapa. Eli tässä ei hirmuisia esteitä rakenneta, eikä tässä byrokratian rattaat turhaa jyllää. Non abbiamo poco tempo. Hyvä, meillä on hyvin vähän aikaa, mutta jos joku haluaa esittää kysymyksiä, niin sitten äänestämme Trojani ja Anemanssa. petit peu personnes, quand nous parlons notamment Kun puhutaan Euroopasta kansalaisaloitteesta, tarvitaan miljoona ihmistä 50 henkilöä tarvittiin johonkin muuhun, joka sanottiin ilman, kuin, ennen kuin mikrofoni avattiin, että tulkki ei ymmärtänyt, mistä puhutaan, kun tarvita, puhutaan 50 henkilöstä. Mistä tämä 50 henkilöä sitten löydettiin? Mistä tämä luku on keksitty, tämä kysymys? Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minä olen ilmeisesti ainoa valikunnan jäsen, joka on joskus ollut mukana tekemässä päätöstä poliittisen puolueen kieltämisestä, kun kansalaiset tällaisen aloitteen tekivät. Se kesti aika lailla pitkään, mutta meitä syytettiin sitten siitä, että me olisimme ikään kuin georgialainen mafia, jonkinlainen rikollisjärjestö, ja puolueemme kiellettiin – Tämä on aika lailla arka kysymys ja tämä on meille tärkeä kysymys ja varsinkin kun katsotaan mitä Italiassa on tapahtunut. Salvini on käräjillä vain näistä kaikille tutusta syistä johtuen. Ja kuten aina, niin aina positiivisessa hengessä olen osallistunut Vilandin johtamaan ryhmään – ja halusin varmistaa, ettei tähän ympätä liikaa poliittista sisältöä. Ainakin nyt tässä käy. Vasemmistolaiset ovat sitä mieltä, että puolue pitää kieltää, mutta voitteko te siitä päättää ensin koordinaattorikokouksessa, sitten valiokunnassa ja sitten koko täysistunnossa? Eli poliittinen puolue voidaan sisällöllisistä syistä kieltää toisen poliittisen kokoonpanon toimesta. Eli tässä täytyy muistaa, ettei puolueellisuus lainausmerkeissä saa jyllätä. Eli jos puolueet kieltävät toisensa, niin eihän se niin voi mennä. vastustajat eivät saa olla ne ainoat, jotka ovat arvioimassa sitä, ovatko niin sanotut toiset vastustajat sitten oikeassa vai, vai äärässä ja pitäisikö tällainen puolue kieltää. Haluaako joku muu puheenvuoron vielä vai annanko Viilandille puheenvuoron? Sitten Rainer, ole hyvä. Niin, no, minä yritän vastata kumpaakin vastau- kysymykseen aikaisesti. Kiitoksia herra Anneman syystävästi sanoista liittyen työryhmään. Työryhmässä aina yritimme käsitellä asioita neutraalisti ja vakuutan teille, että myös teidän puheenvuoronne olivat aina rakentavia, vaikka tietenkin ää, ää, puheenvuoroissa ne loisti myös huoli teidän poliittista ryhmästä, mutta se on ihan ymmärrettävää. Tämä asia, joka on pöydällä, sehän on vasta kolmannella tai neljännellä tasolla suhteessa koko tähän menettelyyn. Minä en voi enkä haluaisi nyt tässä hetkellä, tällä hetkellä arvioida, oliko ö, oikein tai väärin se, että se ö, viranomainen, joka asiasta päättää, onko, sen paikka parlamentissa, mutta tämä viranomainen on riippumaton, se nyt vaan on parlamentissa. Ja toiseksi on mahdollisuus työjärjestyksen kautta, että ryhmät, useammat ryhmät riittävällä enemmistöllä käynnistävät tämän menettelyn sitten viime parlamentissa Rova Bresson suuri toive oli, että myös kansalaisille annetaan mahdollisuus käynnistää tämä menettely. Ja tämä oli silloin poliittinen kompromissi, että tuo määrä olisi 50 kansalaista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että nämä 50 ihmistä saavat mm, tahtonsa läpi, vaan tässä on ensin muodollinen tarkistus. Tässä paperissa on kyse tästä muodollisesta tarkistuksesta. Puhemies tarkistaa, onko kyse 50 henkilöstä vai eikö siellä joukossa ole ehkä neljä australialaista. Ja sitten koordinaattorit arvioivat, lukeeko siinä, että olemme kuulleet, että puolue X mahdollisesti ehkäpä on tehnyt jotain sopimatonta, mutta sitten jos siinä ei ole mitään aikaa tai paikkaa tai selkeää perustelua, niin jos tällaista ei ole, niin silloin tällainen menettely, sen ei tarvitse edetä. Ja juuri eh, tällaisessa järjestyksessä asia menee. Koordinaattorit tekevät ehdotuksen, kuten yleensäkin täällä eh, parlamentissa. Sitten se esitellään valiokunnalle, valiokunta sanoo kyllä tai ei. Ja sitten se annetaan täysistunnolle päätettäväksi. Ja kaikki eh, sisällölliset päätökset ovat viranomaisen käsiteltävissä ja tietenkin sitten tuomioistuin voi myös tarkistaa viranomaiset päätökset. Eli me olemme nyt vain tässä ihan pienessä kohdassa, jossa nämä 50 kansalaista, siitä on jo päätetty, siitä me emme voi tänään enää päättää. Nämä 50 kansalaista kirjoittavat puhemiehelle ja puhemies sanoi, että hyvä on, muodolliset edellytykset on täytetty. Nyt sitten lähetän tämän eteenpäin Afkolle. Haluaako Afko sitten lähettää sen eteenpäin täysistunnolle? Tässä eh, pienessä ikkunassa me olemme, eh, kun katsomme tätä ehdotusta, mikä meillä on pöydällä. Ja nyt yritämme eh, löytää järkevät säännöt tätä menettelykohtaa varten. Kyse ei ole enemmästä, mutta ei vähemmästäkään. Dankeschön. Kiitoksia, herra Viiland. Kiitos oikein paljon vastauksestanne. Onko muita kysymyksiä? Selvä. No sitten äänestämme tästä herra Viilandin ehdotuksesta. Eurooppalaiset poliittiset puolueet ja säätiöt suuntaviivat, kun tulee pyyntö kansalaisryhmältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Selvä. Hyväksytty. Kiitoksia oikein paljon. Hyvää syntymäpäivää. Thank you, thank you, Ren. You pay the dinner tonight. You pay the dinner. Ja sinä maksat illallisen tänä iltana. Nur no, wenn singt. No, singt. No, Ainoastaan, jos puheenjohtaja laulaa. No niin, viiden minuutin kuluttua meillä on sitten herra Shevchovic täällä.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

Ladies and gentlemen, we are ready. Hyvät naiset ja herrat, olemme valmiita tähän kokoukseen ystävämme Maros Shevchovicin kanssa. Hän on komission varapuheenjohtaja. Rangel. Meillä on iloa toivottaa tervetulleeksi tänne tänään Maros Shevchovic, varapuheenjohtaja, joka tuntee oikein hyvin toimielinten väliset suhteet. Tämä on hänen, oli hänen tehtävänsä, kun hän oli edeltävässäkin valioku- komissiossa meillä on aina ollut mahdollisuus tehdä hyvää yhteistyötä hänen kanssaan ja Meillä oli myöskin äh, tapaaminen kanssaan puheenjohtajakokouksessa. Shevchovic sanoi, osoitti, kuinka hän haluaa tehdä yhteistyötä kanssamme. Äh, meillä on paljon epämuodollisia kokouksia ja nyt päätimme vahvistaa äh, näitä suhteita. Emmekä järjestä pelkästään muodollisia tapaamisia. Tämä on tärkeä päivä, koska Maros puhuu Afkossa eh, lokakuun kuulemisensa jälkeen ja tämä on osa rakenteellista vuoropuhelua, josta on sovittu sopimuksessa. Mutta minä olen sitä mieltä, että Meillä täytyy olla ei pelkästään muodolliset suhteet muodollisissa tilaisuuksissa. Me olemme kesku- tavanneet Maroksen kanssa myös epävirallisesti, jotta meillä voisi olla parempaa yhteistyötä komission ja parlamentin välillä ja myöskin tämän valiokunnan ja komission välillä. Te tiedätte, että toimielimet vaihtavat eh, näkemyksiä. Nämä ovat tärkeitä lainsäädäntöprosessin aikana. On aivan selvää, että eh, yhteys eh, toimielimen välisen vuotuisen ohjelman välillä ja parlamentin välillä on tärkeä, joten toivoisin, että komissio olisi valmis myös sitoutumaan äh, siihen, kodifioimaan sen sitoumuksen, jonka se on tehnyt parlamentin suuntaan. Me nimittäin olemme päättäneet nimetä esittelijän, joka voisi hyödyntää sitä tarjousta, jonka Ursula von der Leyen on jo parlamentille tehnyt puheessaan ennen luottamusäänestystä. Tämä on erittäin myönteinen asia. Meidän täytyy lähteä siitä sopimuksesta, joka meillä jo on, ja mennä pidemmälle. Eh, sen sijaan eh, ei, ei saa tietenkään avata liian monta eh, uutta rintamaa, mutta meidän pitäisi myönteisellä tavalla ottaa vastaan tämä Ursula von der Leyenin viesti tälle parlamentille toimielinten välisen sopimuksen, työohjelman ja paremman lainsäädännön puitteissa. Valiokuntamme osallistui teidän kuulemiseen ja haluaisin kuulla myös näkemyksesi One in, One out-strategiasta työohjelmassa vuodelle 2020, jotta voidaan vähentää hallinnollista taakkaa se ilman, että alennetaan sosiaalista tai ekologista tasoa. Lisäksi haluaisimme keskustella myös tämän ohjelman, tästä ohjelmasta, joka liittyy uutta pontta eurooppalaiselle demokratialle hankkeeseen ja myöskin tähän konferenssiin Euroopan tulevaisuudesta, että mitä aiotaan tehdä, jotta konferenssi voidaan käynnistää 9. toukokuuta niin kuin on suunniteltu. On tärkeää asettaa kansalainen poliittisen vuoropuhelun keskiöön ja on tärkeää, että tämä on mahdollisuus myös keskustella toimielimellisissä kysymyksistä. Ajattelen esimerkiksi ylikansallisia listoja tai kärkiehdokasmenettelyä. Meidän valiokuntamme aikoo järjestää, tehdä oma-aloitemietinnön, jossa se käsittelee vuoden 2019 vaalia ja tässä yhteydessä nämäkin asiat otetaan huomioon. Vaikka tämä ei olekaan sinun salkkusi eh, tai sinun tehtävissäsi, niin haluaisin eh, korostaa tässä yhteydessä myös parlamentin eh, tutkinta oikeutta ja sen merkitystä. Asiaa on käsitelty useammassa vaiheessa ja nyt tässä vaiheessa olemme esittelijän kanssa sanoneet, että tämä on aloiteoikeuden kanssa rinnakkain oleva oikeus. Me haluaisimme, että tämä parlamentti on parlamentti, joka äh, on samalla tasolla muiden parlamenttien kanssa, ei parlamentti, jonka oikeuksia on leikattu. Nämä ovat niitä asioita, joista haluaisimme kanssanne kustella. Vielä lisäksi haluaisimme puhua avoimuusrekisteristä. Se on hyvin vaikea kysymys. Meidän täytyy tehdä työtä ja haluaisimme tietää, onko komissio valmis uudelleen sitoutumaan asian edistämiseen. Tästä rekisteristähän puhutaan hyvin pitkään jo, mutta toimijoiden välillä ei ole päästy vielä yhteisymmärrykseen. Voisin puhua myös oikeusasiamiehen perussäännöstä, demokratia monista muista kysymyksistä. Avoimuudesta voisimme sanoa monta asiaa, mutta uskon, että tässä vaiheessa on hyvä kuulla Maarosin näkemyksiä ja sitten antaa puheenvuoro jäsenille, jotka haluavat kysymyksiä esittää ja sitten varapuheenjohtaja voi vastata. Nämä ovat ne aiheet, jotka eniten kiinnostavat tätä valiokuntaa, jotka tälle valiokunnalle ovat tärkeitä. Haluaisimme lähentää toimielimiä kansalaisia kohtaan näiden neljän ja puolen vuoden aikana. Kiitoksia, ole hyvä. Dear. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Hyvä Antonio, arvoisat edustajat. Alkuun saanen kiittää teitä hienoista keskusteluista, joita käytiin cop ja var- puheenjohtajan kesken. Tämä oli uusi formaatti ja vilkas keskustelu ja näin saatiin suhteita parannettua. Ja oikein paljon kiitoksia tästä erinomaisesta ilmapiiristä ja panoksestanne. Ja olin iloinen huomatessani, että komission työohjelman suhtauduttiin positiivisesti. Tiedätte, että teemme ympärivuorokautisia työpäiviä, jotta saavutamme sadan ensimmäisen päivän aikana asettamamme tavoitteet. Ja kiitokset myöskin siitä, että AFKO on kiinnostunut näistä asioista ja kiitokset myöskin kutsusta tähän rakenteelliseen vuoropuhelutilaisuuteen. Tunnen AFKO-valiokunnan oikein hyvin, kun aikanaan oli täällä mukana ja muistan oikein hyvin, että valiokunnan rooli on keskeinen. Tämä on keskeinen toimia, jos parlamentin ja komission välisiä suhteita halutaan vahvistaa. Ja olen vakuuttunut siitä, niin kuin puheenjohtajakin sanoi, niin me haluamme kehittää suhteita edelleen. Me haluamme tätä strategista yhteistyötä parlamentin ja komission välillä kehittää ja parantaa. Ja minä kun vasta toimielinten välisistä suhteista, niin teen parhaani, jotta tämä kumppanuus toteutuisi. Ja tästäpä syystä minä ja kollegiossa olevat kollegani ovat halukkaita tekemään yhteistyötä kanssanne säännöllisellä pohjalla, sillä minä uskon, että rakenteellinen vuoropuhelu on se tärkeä lähde, jonka pohjalta voidaan lähteä uutta komission työohjelmaa muovaamaan, jota olemme valmistelemassa piakkoin. jo heti tässä loppu keväästä. Joten voin luvata teille, että oveni ovat auki, voitte tulla milloin vaan pakeilleni. Me haluamme pitää toistemme ajan tasalla. Me haluamme tietää, mitä olette mieltä asioista ja miten yhteistyötä voidaan edelleen parantaa. Silloin kun kyse on sitoutuneisuudestamme, tämähän tuli jo mainittua, Aloitetaan heti tästä ensimmäisestä, eli poliittinen sitoutuminen. Eli katsotaan 225 artiklan mukaisen päätöstekstin käsittelyä. Tiiviistä yhteistyöstä olisi huomattavan paljon hyötyä, sillä sitä kautta voimme varmistaa, että tulos on paras mahdollinen ja siitä hyötyisivät unioni, sen kansalaiset ja yritykset. Mielestäni tämä tarkoittaa myöskin sitä, että komission ja parlamentin toimet täydentäisivät toisiaan positiivisessa hengessä, eikä siinä syntyisi turhaa päällekkäisyyttä. Tässä yhteydessä toivoisinkin, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tietoja vaihdetaisiin parlamentin ja komission kesken, koska sitä kautta voimme varmistaa, että tulos on paras mahdollinen. Ja uskon vakaasti siihen, että näin viestintä paranisi toimielintemme välillä entisestään. Me tiedämme tässä vaiheessa jo sen verran, että 225 artiklan mukaisia päätel... päätöslausumatekstejä on työn alla 14 kappaletta. Viittä vielä valmistellaan ja tietääksemme Monet näistä teksteistä liittyvät niihin poliittisiin toimintakenttiin, joihin liittyen komissio työohjelmassaan ilmoitti aloittavansa toimintansa ja siitä olen kertonut myöskin parlamentille. Ja minusta tuntuu, että jos tähän suuntaan halutaan mennä, niin se on 225 artiklan vastaista, koska Euroopan parlamentti olisi voinut pyytää komissiolta toimia mikäli se ei näin olisi jo tehnyt. Joten ehdotaisinkin seuraavaa. Tehkäämme yhteistyötä, välttäkäämme sellaisen tilanteen syntyminen, ja mitä aikaisemmassa vaiheessa ongelmat tunnistetaan, sitä helpompi ratkaisun löytäminen on. Minä tiedän, että molemmat toimielimet, eli parlamentti ja komissio, haluavat todellakin tämän poliittisen aloitteen toimivan pidemmälläkin aikavälillä. Parlamenttikin sitä on pitkään perään kuuluttanut ja komissio varmuudella haluaa, kuten Ursula von der Leyen sanoi, suhteellisuuden periaatetta, toissijaisuusperiaatetta ja parempaa lainsäädäntöä periaatteita noudattaen pyrkimään tähän tavoitteeseen. Me emme halua turhautuneisuutta aiheuttaa, me haluamme päästä maaliin tietäen, että yhteistyö toimii, eli että te käytitte oikeuttanne hyväksi, me toimimme poliittisesti sitoutuneesti ja saimme hyviä tuloksia aikaiseksi, joita on unionissa kaivattu. Muutama sananen Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän konferenssiin liittyen. Tiedän, että tämä on teidän valiokunnallenne ja Euroopan parlamentin monille jäsenille tärkeä aihe tiedätte, että tämä on kaksivuotinen yleiseurooppalainen harjoite. Siellä Euroopan kansalaiset saavat äänensä kuuluviin ja konferenssin anti huomioidaan, kun politiikkaa muovataan – ja kuten myöskin tiedätte, niin Euroopan parlamentti sekä komissio ovat jo ilmoittaneet, miten konferenssi heidän mielestään pitäisi järjestää, mutta me odotamme vielä, mikä on neuvoston kanta asiaan liittyen. Toivottavasti seuraavan YANn yhteydessä tämä selviää, jotta pääsisimme ottamaan seuraavan askeleen ja aloittamaan neuvottelut kolmen toimielinten kesken kolmen puheenjohtajan toimesta ja lähteä muovaamaan yhteistä julkilausumaa, jossa kerrotaan laajuudesta, formaatista, rakenteesta ja siitä, mikä on konferenssin tavoite. Me olemme samaa mieltä Euroopan parlamentin kanssa siitä, että konferenssissa pitäisi keskittyä kahteen ydinosa-alueeseen. Ensinnäkin EUn kunnianhimoiseen toimintaan antaen samalla kansalaisille mahdollisuuden käsitellä tärkeitä aiheita, jotka eivät välttämättä ole komission pääpaino, toiminnan pääpainopistealueita. Ja sitten toinen asia, joka on lähellä Euroopan parlamentin sydäntä, eli institutionaaliset kysymykset, eli kärkeehdokas järjestelmä, kun komission puheenjohtaja valitaan, ja sitten yleiseurooppalaiset vaalit, kun seuraavan kerran Euroopan parlamentti kontaktia valitaan. Tässä yhteydessä voin ilmoittaa teille, että me teemme tiivistä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa. Sieltä ollaan saatu paljon viestejä. He haluavat osallistua tähän prosessiin ja konferenssiin. Puheenjohtajamme saikin kirjelmän 23 parlamentilta. Ne pyytävät saavansa olla mukana konferenssien järjestettäessä ja varmaankin olemme kaikki samaa mieltä sen suhteen, että tämän pitäisi olla kaikille yhtä lailla tärkeä prosessi, eli että kaikki voivat kantaa kortensa kekoon näissä keskusteluissa kansalaisten kanssa, jotta voidaan huomioida, mikä kansalaisten näkemysten mukaan on tärkeintä tulevia vuosia silmällä pitäen. Komissio tulee tekemään kaikkensa, jotta yhteinen julkilausuma saadaan ajoissa hyväksyä hyväksyttyä toivottavasti maaliskuuhun mennessä, jotta Suumanin päivänä 9. toukokuuta konferenssi voidaan aloittaa. Näiden lisäksi haluaisin myöskin ottaa kantaa siihen, mitä kollega Rangel on kont- valvontamekanismiin, toisiaisuusperiaatteeseen ja työryhmään liittyen ilmoittanut. 20. joulukuuta 10. ensimmäistä välinen aika oli tämä ö, aikaraja. Pitkään Euroopan parlamentti pyysi tätä lähestymistapaa ja me toivomme, että näin voidaan parantaa viestintää kansallisten parlamenttien kanssa. On tietenkin selvää, että meidän pitää ymmärtää toisiamme paremmin. Meidän täytyy parantaa myöskin reagointiamme, miten otamme kantaa eri viesteihin. Me yritämme saada vastauksistamme selkeitä, vaikka tämä olisikin hankala harjoitus. Ilman, että jouduttaisiin käyttämään keltaista keltaisen kortin järjestelmää. Minä uskon, että näin Euroopan komission ja kansallisten parlamentin välisiä suhteita voidaan parata entisestään. Arvoisa herra puheenjohtaja, viime tapaamisen yhteydessä keskusteltiin myöskin oikeusasiamiehen perussäännöstä. Asia käsitellään komissiossakin vielä. Sitä on vielä työstettävä. Tietänette, että me olemme tyytyväisiä tähän päivitysehdotukseen – valiokuntatasolla ehdotuksia on esitetty. Jos täysistunto hyväksyisi sen, mitä AFKO ehdottaa, niin ongelmat olisivat pois päiväjärjestyksestä, mutta voin sanoa tässä vaiheessa, että kun keskustelin asiasta neuvostossa, myöskin komissiossa, niin vielä ollaan kyllä huolissa, ihmiset ovat huolissaan tiettyihin tarkistuksiin liittyen – koskien oikeusasiamiehen perussäännön muuttamista. Eli tämä kaapäin vielä työstämistä ja toivottavasti ongelmat saadaan ratkaistua nopeasti. Kollega Rangel vetää tätä neuvotteluvaltuuskuntaa, joten me haluamme osallistua tähän työskentelyyn ja minä uskon, että rakentavan lähestymistavan kautta voimme saada aikaiseksi tyydyttäviä tuloksia ja minä haluan kiirehtiä lähestymistapaa. Ja sitten tähän tiedustelupyyntöoikeuteen. Tämäkin on tärkeä asia. Komissio on tietoinen, että parlamentin rooli on keskeinen silloin, kun tarkoituksena on tutkia ja valvoa toimia, ottaen huomioon muiden toimielinten oikeudet. Me tiedämme, että vuoden 1995 määräyksiä on päivitettävä, jotta Lissabonin määräykset voidaan huomioida – ja ottaen huomioon valtuusvaliokuntien pyynnöt. Ja olen valmiskin keskustelemaan näistä, jotta tämä poliittisesti arkalaonteinen, mutta tärkeä aihe ja sen käsittely ete- etenisi. Ja lopuksi vielä ihan lyhyt kommentti seuraavanlaisen pyyntöön liittyen. Herra puheenjohtaja, tehän jo alustuspuheenvuorossanne totesitte tähän liittyen jotain, joten ihan lyhyesti tähän Brexitiin liittyen seuraavaa. Haluaisin korostaa tässä yhteydessä nimenomaan sitä, että meidän tulisi puhaltaa toimielinten kesken yhteen hiileen. Myöskin jäsenvaltioiden tulisi tehdä näin. Se oli kaiken A ja O erosopimusta neuvoteltaessa ja näin tulee olemaan myöskin, kun yritetään saada yleisestikin tämä eroasia kunnolla hoidettua. Tulevien viikkojen ja kuukausien aikana tällä on keskeinen rooli. Te tiedätte, että tässä on selkeitä, tärkeitä määräaikoja, jotka liittyvät tähän eroamiseen. Michel Barnier pääneuvottelijanamme ehdotti, että aikataulu, neuvotteluaikataulu on tiukka, eli kolmen viikon välein tulisi neuvottelupöydän ääreen löytää ja pyrkiä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Brittien neuvotteluasemasta on viestejä kuultu ja tietänette, että neuvottelusta tulee hankalat, mutta me olemme kyllä positiivisessa hengessä niihin menossa ja toivomme, että tulokset ovat parhaat mahdolliset. Lopuksi, jos sallitte herra puheenjohtaja, niin vielä tähän one in one out periaatteeseen liittyen ja sitten avoimuusrekisteriin. One in one out periaate se huomioidaan tiedonannossamme, joka, tiedonannossamme, joka julkaistaan parempaan lainsäädäntöön liittyen huhtikuussa. Kuten lupasin kuulemistilaisuuden yhteydessä, komissio yrittää välttää mekanista lähestymistapaa. Sosiaalisia oikeuksia, ympäristökysymyksiä, niihin ei kajota – Me haluamme keskittyä siihen, että miten voimme vähentää hallinnollista taakkaa varsinkin niillä aloilla, joilla uusi lainsäädäntö, uudet ehdotukset ovat olemassa. Me teemme yhteistyötä yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa ja arvioidaksemme, miten voisimme parhaalla mahdollisella tavalla päästä esitettyihin tavoitteisiin. Yhtä lailla keskustelemme eri tarkastuselinten kanssa, joita Euroopan unionista löytyy, jotta paras mahdollinen tulos voitaisiin taata ja samalla leikata hallinnollista taakkaa ja varmistaa, että lainsäädäntö on paras mahdollinen. Mitä tulee avoimuusrekisteriin, niin muistan vielä elävästi sen työn, jota tehtiin jo noin kymmenisen vuotta sitten kun työ avomusrekisteriin liittyen alkoi, meillä oli noin 5000 tahoa tässä mukana. Nyt määrä on jo 12 000 erilaisia järjestöjä ja toimijoita, jotka ovat rekisteröityneet. Ja komissiolle on tärkeää, että no registration, no meeting periaatetta vaalitaan. Tiedän, että tässä vaaditaan etenemistä ja neuvotteluja, mutta voin kyllä vahvistaa sen, että kollega Jurova kyllä haluaa neuvotella teidän kanssanne ja etsiä ratkaisumallia, jotta avoimuus lisääntyisi ja rekisteri toimisi entistä paremmin ja että voidaan varmistaa, että lainsäädäntö tapahtuu toimivassa ympäristössä. Oikein paljon kiitoksia vielä kerran, herra puheenjohtaja. Kiitokset niistä kysymyksistä, jotka te esititte alustuspuheenvuoronne aikana, mutta varmaan vielä tässä muutamia kysymyksiä tulee. To start with the round. Kiitoksia. Minun ehdotukseni on, että aloitamme kysymyskierroksen eri ryhmien nimessä, sen jälkeen muut jäsenet. Ensin EPP. Danuta Hybner. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon ja kiitos komission jäsen. On aina ilo saada joku komissiosta tänne Muistamme, että viime kausi ei ollut helppo, joten olemme erittäin iloisia, että te olette varapuheenjohtaja, joka on valmis keskustelemaan kanssamme. Toivottavasti tästä tulee sääntö. Minä haluaisin keskittyä parempaan lainsäädäntöön, koska Nämä kolme toimielintä olivat hyvin ylpeitä 2016, kun viimeinen toimielinten välinen sopimus neuvoteltiin. Ja se, mitä siellä tapahtui, oli, että ensimmäistä kertaa myös suunnittelimme yhteistä monivuotista ohjelmointoja. Ja me olemme tehneet hyvää yhteistyötä komission vuotuisen työohjelman suhteen kolmen toimielimen välillä ja allekirjoitamme julistuksia. Se toimii, mutta monivuotista monivuotinen ohjelmointi, jonka piti alkaa tällä kaudella ei viime vuonna toiminut. Ei meillä ole yhteistä monivuotista ohjelmaa. Jos kuuntelette, mitä neuvosto on sanonut vielä vähänkin aikaa sitten, niin kyse on aina neuvoston strategiasta ja sitten yhdessä komission kanssa, mutta parlamentti ei kolmantena toimielimenä nouse esiin osana tätä yhteistä monivuotista ohjelmointia, joten tiedän, että laaditte uutta tiedonantoa paremmasta lainsäädännöstä, joka joka pitäisi julkaista kai huhtikuussa, joten voisitteko myös katsoa, miksi tämä monivuotinen ohjelmointi ei onnistunut pääsemään lentoon, kun sen olisi pitänyt niin tehdä. Ja sitten toinen kysymys liittyy asiaan, johon te varmaan haluatte puuttua subsidiariteetin kautta, nimittäin paremman lainsäädännön merkitys täytäntöönpanon tasolla sekä jäsenvaltioissa, mutta joissain jäsenvaltioissa myös alemmalla hallinnon tasolla. Voisitteko kommentoida sitä? Ajatteletteko kiinnittää enemmän huomiota täytäntöönpanoon ja kuten jo 2016 sopimuksessa me sanoin, niin hyvin usein on ylisääntelyä ja eh, virkamiesten toimintaa. He haluavat tuntea olonsa suojatummaksi ja sitten he tekevät laista paljon monimutkaisemmin. Kun se tulee eh, parlamentilta, niin se on yksinkertainen, eh, mutta sitten kun se siirretään kansalliseen lainsäädäntöön, se ei ole yksinkertainen laisinkaan. Meillä oli tämä Timmermansin työryhmä läheisyysperiaatteesta, suhteellisuusperiaatteesta ja se, että tehdään vähemmän tehokkaammin. Me emme osallistuneet parlamenttina tähän harjoitukseen, mutta haluaisimme myös tietää, Tämän työryhmän tuloksia ei koskaan esitelty parlamentissa. Nähdäänkö tämän työryhmän työn tuloksena hyvänä lisänä tähän parempaa lainsäädäntöä hankkeeseen, joten voisitteko yhteenvetona kertoa enemmän tästä tiedonannosta, paremmasta lainsäädännöstä, jota valmistelette, mikä sen pääviesti tulee olemaan? Dominic Luis, Luis de Res. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvä varapuheenjohtaja. Kiitoksia teille, hyvä varapuheenjohtaja, tästä esityksestä. Se oli oikein tärkeä, siinä käsiteltiin tärkeitä asioita. Keskityn niistä neljään. Ensinnäkin aloiteoikeus, jos ymmärsin oikein. Ja y- jos olen ymmärtänyt oikein sen, mitä Von Leyen tästä sanonut, kyseessä olisi kompromissi komission puolelta niin, että voitaisiin esittää lainsäädäntöehdotus aina, kun parlamentti ilmaisee vetomuksen ja seutosopimuksen artiklan 225 mukaisesti. Voisitteko vahvistaa, onko tästä kysymys siis? Sitten ei muuta tarvitsisi tehdä, eli tämä se vain komissiolta yksipuolinen lausuma vai edellyttääkö tämä jonkinlaista sopimusta toimielinten välillä? ja samasta asiapiiristä. Voisitteko antaa sitten vielä käytännön esimerkin, kuinka tämä mekanismi toimisi? Sitten tutkimusoikeus. Olen iloinen, että otitte sen esille. Ja onnittelen teitä siitä, että otette sen varsin kunnianhimoisesti esille. Ottanut huomioon, että aikaisemmalla kaudella komissio ei suhtautunut myönteisesti tähän päin vastoin komissio toimi niin, että tämä asia jumiutui. Se on ollut jumissa ja nyt mm, ainakin kymmenen vuotta neuvoston myötävaikutuksella. Uusi asenne on siis oikein tervetullut. Ja jos voisitte vielä hieman enemmän puhua tästä, millaisia ajatuksia komissiolla tästä on. Toivon, että, toivomme, että komissio yhdistäisi voimat parlamentin kanssa niin, että voitaisiin ylittää ne ehdot, joista, joista neuvosto on pitänyt kiinni. Meidän käsittääksemme ne eivät ole järkeviä. Emmehän me pyydä mitään sellaista, mikä ei olisi jo olemassa kansallisten parlamenttien kohdalla koskien näitä tutkimusvaltuuksia, joten ei tämän pitäisi olla mikään ongelma olen yhtä mieltä siitä, mitä valiokunnan puheenjohtaja aikaisemmin totesi siitä, että edistämme parlamentin aloiteoikeutta ja samaan aikaan meidän on edistettävä parlamentin tutkimusvaltuuksia. Nämä ovat kaksi parlamentarismiin kuuluvaa klassista toimintavaltuutta. Sitten pohdinta, joka koskee tätä Euroopan tulevaisuuskonferenssia. Olemme iloisia siitä, että komission tiedonannossa ei olla ristiriidassa parlamentin päätöslauselman kanssa. Olemme tyytyväisiä siitäkin, että siinä ei puhuta ainoastaan julkispolitiikasta, vaan myös jo toimielimestä, instituutioista kysymyksistä. On kuitenkin harmi, että mm, tästä on poistettu jotakin, joka oli alkuperäisessä luonnoksessa, nimittäin mahdollisuus keskustella myös perussopimusten uudistuksessa. Se oli siis komission alkuperäisessä luonnoksessa ja sitten se poistettiin. Tämä on harmi, koska komission on toimittava johtajana puheenjohtajansa johdolla ja sitten varapuheenjohtajat, kuten te, teillä on tärkein vastuualue tässä komissaarikollegion ei pidä toistaa tällaista neuvostotyyppistä dynamiikkaa. Jos on kaksi, kolme, neljä komissaaria, jotka vastustavat yhtä lausetta kyse jossakin tiedonannossa, niin ei, niin heillä pitäisi olla valtu, valtaa mm, niin paljon, että tämä lause sitten poistettaisiin. Sitten asia, josta ei ole puhuttu, mutta haluaisin lisätä sen tähän keskusteluun. Tämä on asia, joka kuuluu ehkä enemmänkin parlamentin työjärjestykseen, mutta tarvitaan myös komission yhteistyötä. Tämä koskee komission valvonta toimintaa ja säännönmukaisesti tällaista on kansallisissa parlamenteissa, Briteissä on tällainen kyselytunti ja monissa parlamenteissa on samantapainen mekanismi Espanjassa – Tämän menettelyn nimi on aivan selkeästi hallituksen valvontamenettely. Tämäkin olisi hyvin tärkeä näkökohta, kun ajatellaan parlamentin vahvistamista ja avoimuutta kaiken kaikkiaan. Parlamenttihan on talo, joka on tänne suoraan valittu. Ja komissio, te, komission varapuheenjohtaja, joka vastaa toimielinten välisistä suhteista, teidän olisi autettava meitä samaan aikaan – komission kohdentuva valvontamekanismi, mitä pikemmin sen parempi. Thank you Dominic and now Pascal. Kiitoksia Dominic ja sitten Pascal Durand. Merci euh, Madame la Présidente, Monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä herra Seskovic, kiitoksia tästä esityksestä. Kiitoksia kun tulitte jälleen tähän valiokuntaan. Tässä on vähän hankala mennä yksityiskohtiin. Olen kuullut täällä monista asioista koskien paremman lainsäädännön, säädännön, sääntelyn toimintatapana ja niin edelleen. Minulla olisi vähän laajempi kysymys toimielinten Joitakin vuosia tässä valiokunnassa ja koko parlamentissa on pyritty lähettämään hyvin vahvoja merkkejä neuvoston päin niin, että saataisiin asemat liikahtamaan koskien toimielinten välisiä suhteita, lainsäädäntösuhteita, työsuhteita, avoimuus, kysymyksiä ajatella myös niin kansallisin päin. Minulla on tässä tietty vaikutelma, mutta odotan, että, että sanotte, että olen väärässä. Tämä olisi oikein hyvä kuulla. Mutta minusta vaikuttaa siltä, että komissio aika pitkin hampain suhtautuu näihin toimielinten välisiin kysymyksiin ja ja se pyrkii ennakoimaan neuvoston reaktiot. Ja se, että neuvosto ei suostu äh, etenemään jossakin asiassa, sitten niistä asioista, mikään ei, mitään ei tapahdu, mikään ei etene, koska emme ole toimielinten välisessä suhteessa. Paljon keskusteluja käydään, jota, jossa me emme ole mukana, koska neuvosto ei halua käydä näitä keskusteluja meidän kanssa, Kun puhutaan Euroopan tilanteesta ja umpikujista, niin en voi kuvitella, että Euroopan tulevaisuutta koskeva konferenssi, etteikö sekin olisi tällainen neuvoston ja komission jakaman näkemys ehdotuksista, jota teemme. En nyt halua tässä puhua, jäädä vain yleiselle tasolle, mutta esimerkiksi kun ajatellaan tätä nykyistä mandaattia, missä mennään neuvoston kanssa neuvotteluissa. Komissio ja von der Leyen hyvin varhaisessa vaiheessa on esittänyt tiettyjä aiheita, parlamentti on tehnyt oman työnsä ja sen jälkeen ei enää mitään tapahdu. Jos jäämme tähän logiikkaan, niin pelkäänpä, että me pääse eteenpäin monissakaan asioissa. Tiedän, että vastaus on vaikea antaa. Mutta jos lähdetään siitä, että olemme umpikujassa pitkälti, niin enkä tässä nyt halua kritisoida kansallisia parlamentteja, niiden puheenvuoroja. Minusta on hienoa, että kansalliset parlamentit ja alueelliset parlamentit, kun niiden valtuudet sen suovat ja kansallisyhteiskunta ja muut antavat kantansa tämän hyvä, mutta onhan meillä selvä umpikuja, selvä lukkopaikka, se on neuvosto. Ja nyt haluaisin tietää, kuinka näette tilanteen, jos vaikka sanotaan, että neuvosto ilmoittaa, että ei ole enemmistöä, että päästään eteenpäin, niin kuinka voitaisiin silti päästä eteenpäin ja kuinka? Thank you and Mr. Anne. Kiitoksia. Sitten edustaja saa, ah, Hän ei halua puheenvuoroa vihreistä. Olkaa hyvä. Alors ça a déjà été évoqué. Euh, on... Niin, haluaisin kiittää siitä, että olette ottaneet käsittelyyn esiteltäväksi tutkimusvaltuudet parlamentille ja haluatte toimia välittäjänä tässä asiassa. Vihreille perinteinen vanha aihe on avoimuus, avoimuusrekisteri. Mitä, mikä rooli teillä on tässä? Pascal Durand on tästä paljon puhunut, mutta ollaan jumissa neuvoston kanssa, mutta kyllä neuvoston päätöksien avoimuuden puutteessa on edelleen suuri ongelma. Mitä ajattelee tämän ajan, asian kanssa tehdä? Sitten Euroopan tulevaisuutta koskeva konferenssi. Ja viittaan vielä siihen, mitä kollegani Duran sanoi. Yksimielisyys on ongelma neuvostossa, joka usein lukkiuttaa tilanteen, jopa vaarantaa sen. Hyvin usein joudun tällaisen ongelmaa silloin, kun puhutaan oikeusvaltioperiaatteesta ei Puolasta ja Unkarista. Olemme joutumassa umpikujaan tässä Euroopan unionissa. Yksi maa on jo lähtenyt, meitä on 27 enää. Toinen maa on sanomassa, että se ei ota huomioon sentään mitään tuomioistuin sanoja, eli, tu, eli Puola. Ja loittone täysin oikeuksistamme ja arvostamme harmi. Ovatko nämä asiat sellaisia, joita voitaisiin käsitellä Euroopan tulevaisuuskonferenssissa tai perussopimuksessa. Mistä kaikista voimme ylipäänsä puhua siellä konferenssissa keskenämme ja myös kansalaisten kanssa? Niin, ettei tästä tule taas yhtä showta. Mr. Bourgeois? Edustaja Bourgeois. Well, uh, eh, for... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsenelle vierailusta. Rakenteellinen vuoropuhelu on tärkeä väline ja tämä on yksi keskeisimmistä tehtävistä, joka von der Leyenin myötä on teille annettu. Olen pitkälti samalla linjoilla kuin kollega de Vesa. Eli kyllä tässä pitää varmistaa, että parlamentti ja komissio voivat vaalia suhteitaan vielä enemmän. Inta-valiokunnassa aamulla ehdotin, että kahden kuukauden välein järjestettäisiin keskustelutuokio ja ryhmät voisivat ennakkoon esittää kysymyksensä komission jäsenelle. Kansallisella tasolla olen tottunut toimimaan näin, mutta ilmeisesti täällä tällainen vuoropuhelu komission jäsenten kanssa on hankalaa. Kyllä meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta tämä olisi todellakin rakenteellista vuoropuhelua, todellista interaktiota, keskustelua, kysymysten ja vastausten esittämistä, sillä parlamentin valvonta oikeudet sitä kautta vahvistuisivat ja asiakirjojen käsittelykin, sitäkin voitaisiin sitä kautta jouduttaa. Ja koska tämä on myöskin teidän tehtävänne, niin siksi otin tämän asian esille. Mitä tulee toissijaisuusperiaatteeseen, niin olen kollega Hybnerin kanssa samaa mieltä. Kuten kollega Hybner totesi, on olemassa osavaltiokaltaisia maita Belgiassa. Siellä alueparlamentilla on yhtä lailla vahva rooli kuin kansallisella parlamentilla – tässä viittaa myös Lissabonin sopimukseen, jossa todetaan, että alueellisen tason parlamenteilla on yhtä laillinen rooli kuin kansallisen tason parlamenteilla. Eli meidän täytyy nyt keskustella myöskin tästä tulevaisuuskonferenssista. Minä en kannata suuria toimielin uudistuksia. Meidän pitää ensinnäkin varmistaa, että sisämarkkinat toimivat, ongelmia poistetaan katsotaan, että saadaan aikaiseksi toimiva talousarvio, olisimme uskottavampi globaali toimija, varsinkin ilmastoalalla, rauhan äh, aikaansaamisessa. Se ei edellytä minkälaisia sopimusmuutoksia. Toivoisinkin, että keskitytte nimenomaan tähän edustukselliseen demokratiaan. Lissabonin sopimus perustuu juuri tähän edustukselliseen demokratiaan. Ja siksi meillä on Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit, jotka edustavat tätä. Ja onkin hyvä, että tällainen kansalaisten dialogi järjestetään, kansalaisjärjestöjä ja muitakin järjestöjä kuullaan, mutta toivottavasti voitte vahvistaa sen, että todellinen edustuksellisuus annetaan niille, jotka on valittu, eli parlamentit ja parlamentaarikot kansallisella tasolla ja eurooppalaisella tasolla. Thank you. Uh, Kiitoksia. Helmut Scholz. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos ja puhun Saksaa. Mielestäni on hyvä asia, että olette täällä, hyvä varapuheenjohtaja, äh, myöskin äh, äh, Ensimmäisellä kaudellahan meillä oli vuoropuhelua yhdessä täällä valiokunnassa ja voimme jatkaa siitä. Ja uskon kyllä, ettei meidän tarvitse pyörää uudelleen keksiä, vaan että meillä on kaikki mahdollisuudet keskustella ähm, parhaasta tavasta toteuttaa perussopimuksia politiikan kautta päivittäin täällä ja jäsenvaltioissa. Tämähän on Euroopan unionin monitasoinen rakenne, että meillä voi olla eurooppalaista politiikkaa kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla, enkä näe tässä mitään ristiriitaa, mutta kyllä meidän täytyy olla rehellisiä jos esimerkiksi puhumme äh, konferenssista Euroopan unionin tulevaisuudesta, äh, kun puhumme äh, aloiteoikeudesta Euroopan parlamentille, tutkintaoikeudesta Euroopan parlamentille, kun puhumme lainsäädäntöoikeudesta. Miksi niin monet asiat eivät toimi? Ei meidän tarvitse käydä vielä kerran vuoropuhelua ja keskustella vielä kerran valiokunnassa, vaan meidän pitää yksinkertaisesti katsoa, missä asiat pysähtyvät, missä on ongelmia toteuttaa niitä asioita, joista olemme puhuneet. Ja silloin syntyy periaatteellinen kysymys, nimittäin parlamentin ja neuvoston välinen suhde ja miten komissio tässä hyvin vaikeassa suhteessa voi toimia konkreettisesti välittäjänä ja tehdä aloitteita ja kantaa vastuuta. Eikä voi olla, että kahdeksan vuotta olemme vaatineet tutkintaoikeutta useamman kauden ajan, eikä mitään tapahdu. Sitten parlamentin on ihan selvästi sanottava, loppu viemme asian EU-tuomioistuimen eteen. Meidän on selvitettävä tämä suhde. Muuten jälleen kerran käytämme kaksi, kolme vuotta keskusteluun ja sitten kauden lopuksi mitään ei ole muuttunut. Ja tapa, ala, alalta voidaan käydä läpi se, missä täytäntöönpanossa on ongelmia Euroopan unionissa. Ja siksi kysymys Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssissa ollaan tehty varsin pitkälle menevä ehdotus. Se tehtiin jo tammikuussa ja nyt on helmikuun loppu ja konferenssin pitäisi käynnistyä 9. toukokuuta. Milloin vihdeen kokoonnumme ja puhumme konkreettista valmistelutyöstä? Milloin saamme aikaan tällaisen kansalaisten agoran eri muodoissa. Mehän olemme puhuneet useammasta kansalaisten agorasta. Miten saamme mahdollisuuden sille, että kuulemme kaikkia osallistujia, mikä heitä liikuttaa, miten he haluavat kehittää Euroopan hallintoa, miten tämä odotuksia on. Jos me sitten 9. toukokuuta järjestämme pienen kokouksen Dubrovnikissa Kroatian puheenjohtajavaltion puheenjohtajuuskauden aikana pienessä konferenssisalissa, niin tämä ei ole sitä, mitä parlamentti on vaatinut. Meidän pitää ottaa huomioon tämä parlamentin ehdotus ja sanoa selvästi, että meidän on otettava yksi askel pidemmälle – Mm, niin ettei sitten taas lopuksi sanota, että tämä äh, oli äh, hieno alku, jota luvattiin, mutta se ei ollut todellista Euroopan unionin hallinnon uudistamista, jota niin kovasti kaivataan. Mehän olemme puhuneet Brexitistä ja siitä, että luottamus EUn rakenteisiin äh, ratkaista todellisia ongelmia ei ole olemassa ja se voi heikätä entisestään. Ja siksi meidän olemme todella kiireellisessä tilanteessa, meidän on tehtävä muutoksia. Ja meidän pitäisi yhdessä miettiä, mitä voimme tehdä tulevina päivinä ja viikkoina muuttaaksemme tämänhetkistä tilannetta. Tähän kuuluu myös se, että me emme voi nyt tässä keskustelussa keskittyä ainoastaan kärkiehdokasjärjestelyyn tai ylikansallisiin listoihin, vaan meidän täytyy käydä vuoropuhelua kansalaisten kanssa. Silloin voimme myös rohkeasti katsoa, miltä vaalioikeuden pitäisi näyttää Euroopan unionissa tulevaisuudessa. Ja kyllä, silloin pitää katsoa kärkiehdokasjärjestelmää ja ylikansallisia listoja, mutta meidän ei pitäisi mennä takapuoli edellä puuhun, vaan katsottava, että ähm, miten asian äh, ratkaisisimme. Meidän täytyy näitä ähm, asioita käsitellä tässä keskusteluprosessissa. Sitä meiltä odotetaan äh, Euroopan parlamentin äh, perustuslakivaliokuntana ja äh, siksi toivon, että yhteistyömme teidän kanssanne ja muiden komissaarien kanssa, jotka ovat vastuussa tästä aihealueesta, tuottaa todellisia tuloksia. Kiitoksia. Kiitos. Minulla on vielä herra Rova Haibi listallani. Olkaa hyvä. Bonjour, monsieur commissaire. Bonjour, euh, madame la présidente, chers collègues. Hyvää päivää, hyvä komissaari, hyvät kollegat eh, ja kaikki muutkin. Tämä on ensimmäinen eh, AFKO-valiokunnan kokoukseni Brexitin jälkeen. Hän vapautui paikkoja ja käytinkin tilaisuutta hyväkseni ja no, tulin tänne kolmanteen valiokuntaan, niin olen nyt täällä ensimmäistä kertaa ja tämä on oikein hienoa. Miksi sitten tähän valikuntaan halusin liittyä? Se liittyy siihen, että nyt olisi kiire enemmän kuin koskaan demokratisoida Euroopan unioni ja tehdä Euroopasta avoimempi ja helpommin ymmärrettävä kansalaisille. Minusta vaikuttaa siltä, että AFKO-valikunta on oikea paikka tehdä tämän kaltaista työtä. Kansalaiset eh, haluavat tietää, mitä Euroopan toimielinten seinien takana tapahtuu. Komissio ja parlamentti menevät hyvään suuntaan, vaikka tuolla tuolla salin ovella sanotaan, että tämä kokous lähetetään suoratoistona netissä, kuten melkein kaikki kokoukset täällä minä ja suurin osa meistä, kun meillä on tapaamisia lobbareiden kanssa, eturyhmien kanssa, niin rekisteröimme tämän tapaamisen Euroopan parlamentin rekisteriin. Aina kun meillä on niitä tapaamisia, onhan siinä vähän työtäkin meille, meille jäsenille tässä, mutta mutta tämän kautta haluamme tehdä toiminnasta helpommin ymmärrettävää ja murtaa näitä muureja toimijoiden ja kansalaisten välille, mutta nyt olemme todella havainneet todellista, todellisen muurin muutamia kuukausia vaalien jälkeen todella huomasin tämän, tämän muurin tuolla neuvoston suunnassa. On aivan mahdotonta tietää, mitä neuvoston sisällä juonitaan. Tiedetään, että siellä on jo 27 jäsenvaltion hallituksen ja valtion päämiehet, mutta mitä he siellä tekevät, ketä he siellä tapaavat, emme tiedä tästä yhtikäs mitään. Sivumennen sanottuna olen harmissani siitä, että oma maani Ranska antaa tässä huonoa esimerkkiä. Meillä oli uusi uudistusehdotus lisää avoimuutta. Haluttiin neuvostossa ainoa maa, joka sitä vastusti, oli Ranska, Emmanuel Macronin suulle, joka halusi demokratisoida Euroopan unionia. Nyt hän kuitenkin ensimmäisenä puolustaa suljettuja ovia ja näitä muureja. Mutta hyvä, puheenjohtaja, luin nämä kirjalliset vastaukset liittyen kuulemiseen, ennen kuin teidät nimitettiin komissaariksi, ja vastauksissa sanoitte, että haluatte tehdä läheistä yhteistyötä neuvoston kanssa, että saataisiin lisää avoimuutta koko lainsäädäntöprosessin varrelle. Haluatte myös edistää toimielinten välistä yhteistyötä ja voimusrekisteriä. Kaksi kysymystä tästä. Varapuheenjohtajana komissiossa henkilön, joka vastaa toimielinten välistä suhteista, kuinka voitte tehdä työtä meidän kanssamme, jotta Euroopan hallitukset julkistaisivat kannat, joita he puolustavat neuvostossa? Toinen kysymys Lombariden tapaamisesta suurin osa mm, hallituksesta ovat pahasti jäljessä ja kieltäytyvät rekisterin julkaisemista. Kuinka aiotte saattaa loppuun avoimuusrekisteriä koskevat neuvottelut? Kiitoksia. Very well. I don't have... Oikein hyvä. Minulla ei ole muita puhujalistalla. Jos kukaan muu ei halua puheenvuoroa, niin sitten haluan lisätä yhden kysymyksen listallenne. Tiedän, että teillä on jo valtaisa lista kysymyksiä, mutta minä olin erittäin iloinen, että korostitte, että konferenssissa Euroopan tulevaisuudessa aiomme vuoropuheluun käydä kansalaisten kanssa. Minun tulkintani tästä olisi, että tämä on oikein hyvä, koska silloin eh, meillä ei ole pelkästään kansallisia vuoropuheluja, vaan eh, vuoropuheluja eh, eri jäsenvaltioiden kansalaisten välillä. Ja te tiedätte äh, parlamentin ehdotuksen kansalaisten agoroista. Tämä on ilmeisesti kriittinen äh, asia neuvostossa, miksi se on jumissa siellä. Ja äh, olisi hyvä tietää vähän konkreettisemmin, mikä on komission näkemys. Koska kun luin tiedonannon, niin siinä ei olla kovinkaan suorasanaisia. Me kaikki tiedämme, että meillä on nyt yksi toimielin, jossa asia on jumissa. Meillä on toinen toimielin, joka teki kunnianhimoisen ehdotuksen. Ja nyt me tarvitsemme vähän enemmän dynamiikkaa, jotta jotta eh, asiat etenisivät. Joten minä haluaisin eh, kuulla teiltä ihan yksinkertaisin sanoin, oletteko samassa veneessä, että meillä olisi kunnianhimoinen lähestymistapa, ettei kävisi niin, että tulee toisenlaisia vuoropuheluja, joissa meillä ei ole todellista palautetta. Ja että kansalaiset tietävät, että me keskustele vain keskustelemisen vuoksi ja kuuntele kuuntelemisen vuoksi, vaan todella otamme huomioon eh, ne huomiot, joita kansalaisilla on. Kiitoksia nyt teille teillä on puheenvuoro. Thank you very much, uh, madam. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää kaikkia edustajia näistä huomioista ja kysymyksistä ja tästä rakentavassa hengessä esitetystä painostuksesta, jotta toimittaisiin vielä tehokkaammin. Kollega Hubner, kysymyksenne parempaan lainsäädäntötyöhön liittyen. Alkuun korostinkin tätä hyvää uutta viestintätapaa. Tämä on ollut hyvin hedelmällistä ajatusten vaihtoa CCC ja varapuheenjohtajien kanssa. Tässä hengessä meidän täytyy jatkaa ja minä tiedän oikein hyvin, että puheenjohtaja Tajani ehdotti, että epävirallisiakin tapaamisia voitaisiin järjestää, jotta olemme kartalla. Mikä on tämänhetkinen tilanne, miten täytäntöönpano etenee. Sillä seuraavassa vaiheessa meidän pitäisi päästä yhteisymmärrykseen sen suhteen, minkälainen on tämän vuoden prioriteettilista, eli tämä yhteinen julkilausuma. Toivottavasti tämä onnistuu ja toimielimet pääsevät yhteisymmärrykseen sen suhteen, mihin meidän tulisi keskittyä tämän komission työohjelmakaudella tai ottaen huomioon, mitä edellinen komissio on aloittanut. Toivottavasti tämä alkanut työ hyvin piakkoin saadaan päätökseen. Mitä tulee tähän yhteiseen monivuotiseen ohjelmatyöhön, tämä nyt on ensi kerta. Me katsomme, miten tämä monivuotinen lähestymistapa asiakirjas olisi riittävän strateginen ja katsoisi kauemmas tulevaisuuteen, ohjaisi esimerkiksi sitä, missä haluaisimme Euroopan olevan viiden tai kymmenen vuoden päästä. Tällä hetkellä olemme sitä mieltä, että yritämme tämän linkittää tulevaisuuden ennakointiin raporttiin. Tiedätte, että tämä on yksi keskeisimmistä toimistani. Niin me yritämme siis ennakoida tulevaisuutta, ei ainoastaan komissiossa, vaan me myöskin parlamentissa ja muissakin toimielimissä tehdään tähän liittyen hyvää työtä ja me teemme hyvää yhteistyötä ja toivottavasti vuosittain tällainen ennakointiasiakirja voidaan teillä välittää ja näin voimme avata keskustelut näistä strategisesti tärkeistä asioista. Eli katsotaan, mitä täällä ollaan mieltä, mitä kansallisella tasolla ollaan mieltä, ja sitä kautta ikään kuin täydennetään komission tulevaan vuoden työohjelmaa. Eli tarkoituksena on työstää tätä työohjelmaa ja ohjelmointityötä ja sitten tätä ennakointiasiakirjaa kesäkuuhun mennessä. Me tulemme esittämään teille, mitä tähän ohjelmaan aiotaan ympätä ja toivottavasti näin voidaan tehdä CCCn edustajien ja teidän kanssa. Eli yrittäkäämme jatkaa yhtä lailla hyvällä tavalla kuin tammikuussa. Ja mitä tulee sitten sääntelyyn ja muihin kysymyksiin, tämä on jatkuvasti tapetilla oleva haaste – Siis seurasin tarkkaan yhden lainsäädäntöpaketin etenemistä, sillä minä halusin tietää, miten hankalasta kysymyk- asiasta on kyse. Tässä yksittäisessä tapauksessa suuri maa Saksa Saksan osalta yksi lainsäädäntöteksti jaettiin reiluun 1500 pienempään kokonaisuuteen, joten komission on aika vaikea jokaista pilkkua pistetä myöten seurata tilannetta. Mutta kyllä meillä on yhteinen vastuu ja minä uskon kyllä, että meidän täytyy vain jatkaa valvontatyötämme. Katsota, hyödynnetään Refit-järjestelmää ja muita, ja minä aion Refit-alustaa muokata. Toivottavasti se on uuden aikaisempi Eli otetaan huomioon tulevaisuuden haasteet. Jos lainsäädäntö, onko lainsäädäntö vielä ajan tasalla, jos ne ovat esimerkiksi jo muutaman vuoden vanhoja ja ilmapiiri muuttuu, ympäristö muuttuu, niin onko tämä lainsäädäntö edelleenkin toimiva? Ja mitä tulee yleisääntelyyn, niin minä ehdottaisin seuraavaa. Ei tämä mitään rakettitiedettä ole, mutta ehkä se toimii. Tästä keskustelin nimittäin parlamentin edustajien kanssa aikaisemminkin. Teillä on omat edustuksen, edustustonne ja kuten komissiollakin, niin kansallisella tasolla ehkä meidän pitäisi saada aikaiseksi tällainen ennalta varautumisen järjestelmä. On tietenkin selvää, että jos saadaan sivun mittainen lainsäädäntöehdotus transponoidaan ja siitä tulee 300 sivun vahvuuden tiiliskivi, niin jokin tässä mättää. Ei tässä kannata mennä liian pitkälle. Eli ehkäpä voisimme hyödyntää tällaista ennalta varautumisen järjestelmää. Te kaikki voisitte kantaa kortenne kekoon tässä yhteydessä. Eli te voisitte varmistaa, että lainsäädännön transponointi ei mene överiksi niin sanotusti. Eli me haluamme varmistaa, että kansallisella tasolla toimitaan aktiivisemmin ikään kuin linkkinä kansallisen EU-tason välillä, jotta komission ja toimielinten ja kansallisen tason toimijoiden välillä yhteistyö tiivistyy. Kyse ei ole vain ainoastaan viestinnästä, kyse on laajemmasta kysymyksestä. Ehkäpä parlamentti voisi kansallisen tason linkkien kautta pyytää viestejä, hälytysviestejä, mikäli todellisia ongelmia on syntymässä, olla menossa aivan väärään suuntaan. Minun, minä uskon, että näin voitaisiin välttyä ylisääntely. Ja näin voidaan välttää turha, huono, negatiivinen julkisuus kansalaiset eivät välttämättä tiedä, mistä tämä ylisääntely johtaa. Ja mitä tulee tähän Timmermansin johtamaan työhön, ihan lyhyesti toteaisin vain, että kaiken ajan on aktiivinen toissijaisuusperiaate. Me tulemme viestimään teidän ne kansallisten parlamenttien suuntaan. Ka- kerromme, mikä on komission työ, mitä teemme mitä aiomme tehdä, jotta olette hyvissä ajoin tietoisia. Eli me ikään kuin alustamme ehdotuksiamme, tulevia ehdotuksiamme. Ja näin te voitte osallistua tähän kommentoimalla näitä ehdotuksiamme jo tässä valmisteluvaiheessa. Ja sitten kun kollegio hyväksyy tämän lopullisen tuotteen, niin se ei tule kuin salama kirkkaalta taivaalta, vaan kaikki ovat tietoisia mitä oli tulossa, se oli ajatusten tasolla jo keskusteluiden kohteena, siihen sai kantaa kortensa kekoon ja nyt sitten se on yksissä kansissa, jonka kollegio sitten hyväksyy. Kollega Luis de Vees, vielä kerran korostaisin tätä poliittista sitoutuneisuutta, jota puheenjohtajamme koko komission osoittanut – Eli me haluamme vahvistaa yhteistyötämme 225 artiklan liittyen. Jos sanoisin, että me kunnioittaisimme kaikkia aloiteoikeuksia, niin tämä ei pitäisi paikkaansa. Sillä on tietenkin selvää, että meidän täytyy ensin viilata tätä mekanismia toivivammaksi. Me olemme valmiita huomioimaan nämä oma-aloitteiset tekstit, suhteellisuuden periaatetta vaalien ja toissijaisuusperiaatetta noudattaen. Ja ehkä kärjistetysti voitaisiin sanoa, että jos aloite oikeus liittyisi johonkin, mitä komissio on jo tehnyt, niin emme lähde tekemään päällekkäistä työtä. Eli olisikin hyvä, jos tekisimme tiivistä yhteistyötä, näin voisimme välttyä päällekkäisyydeltä. Ehdottaisin jonkinlaista yhteiskomiteaa, yksiköiden päälliköt, pääsihteerit tai muut tahot olisivat jatkuvasti hyvissä ajoin yhteydessä toisiinsa, jotta kaikki tietävät, mitä suunnitelmia on tulossa, mitkä ovat alustavat näkemykset, aiheesta, jotta kaikki tietävät, mitä muut ovat mieltä, jotta tämä loppupeleissä toimii, jotta poliittisesti todellakin saamme sitoumusten mukaisia tuloksia aikaiseksi, jotta komission ehdotus olisi hyvä sellainen, josta molemmat toimielimet voivat olla ylpeitä, joka menisi kolmikantaneuvotteluissa läpi ja mistä syntyisi todellakin laadukasta EU-lainsäädäntötekstiä. Kollega Devesa, Vesa, Scholz ja varmaan kollega Bishopkin viittasivat puheenvuoroissaan muun muassa seuraavaan. Pitkään pitkään komission pöydälläkin tämä asia on ollut. Kysyitte, että mitä minä voisin tehdä, jotta komis- neuvosto liikahtaisi oikeaan suuntaan. No olin aika lailla yllättynyt itsekin, kun toimielin asioista vastaavana komission jäsenenä viiden vuoden tauon jälkeen havaitsin, että samat asiat ovat edelleenkin pöydällä. Se helpotti tietenkin kuulemistilaisuutta, koska aikanaan perehdyin tähän samaiseen kysymykseen aika lailla. No, mitäs tällä kertaa voitaisiin parantaa? No, kyllä minä haluan tehdä teidän kanssanne ja neuvoston kanssa yhteistyötä näiden hankalien kysymysten tiimoilta. Puheenjohtaja Trion kanssa voi keskustella tästä, kerron teille mitä he ovat mieltä ja komissio voi pyrkiä sorvaamaan kompromissiehdotuksensa. Vaikka se ei olisi aivan täysin teidän mieltymystenne mukainen, niin ei neuvostokaan sitä aivan kaikilta osin pitäisi, mutta olisi hyvä, että vihdoinkin saataisiin piste näille väännöille ja päästäisiin etenemään. Tai että sovitaan, että kannat ovat niin kaukana toisistaan, että ratkaisun löytyminen, löytyminen on hankalaa ja unohdetaan koko homma. Kuten huomaatte, en minä lue näitä ajatuksia mistään paperilta, vaan tämä tuli suoraan mieleeni tässä ja nyt. Mielestäni tämä olisi hyvä tapa. Eli näin voitaisiin uudemman kerran kuunnella parlamenttia ja neuvostoa, sorvata siltä pohjalta jonkunlainen kompromissi, tai sitten lopettaa koko harjoitus ja aloittaa nollasta. Se olisi ehdotukseni, sillä muuten seuraava komissaari, seuraajani joutuisi käsittelemään näitä samaisia asioita. Pistetään mietitämyssy päähän. Kuten sanottu, tämä tuli vain mieleeni juuri äsken. Mielelläni kuuntele, mitä te olette asiasta mieltä. Haluatteko edetä tähän suuntaan? Jos kyllä, niin sopii minulle. Ja sitten, mitä kollega Durand tiedusteli, Jokunen viikko sitten järjestettiin komiteologian täytäntöönpanoon ja delegoituihin säätelyksiin liittyen hyviä kokouksia. Ymmärrän toki, että tämä vastahankaisuus osittain johtuu myöskin siitä, että viime vuosien aikana, en tiedä miten tämä pitäisi sanoa, jätettiinkö tämä vähemmälle huomiolle, No ainakin se menee niin, että siihen ei panostettu miltään puolelta riittävästi. Eli että näitä yhteisiä kokouksia ei haluttukaan järjestää neuvoston ja parlamentin kesken. Ehkäpä voisimme keskittyä konkreettisiin kysymyksiin epävirallisella tasolla. Katsotaan, että ketkä ovat ne keskeisimmät toimijat ja yritetään löytää se yhteinen sävel ja yritetään parantaa yhteistyötä ja katsotaan, mitä tulevan pitää, sillä olen kanssanne samaa mieltä. Joskus komissiollekin tämä on hankalaa, sillä me havaitsemme, että parlamentti ja neuvoston välillä oleva jännitys ikään kuin estää etenemismahdollisuudet, ja tämä ei ole hyväksi EUlle. Ja sitten täällä puhuttiin määräenemmistöpäätöksistä, päätöksistä yksimielisyydestä ja oikeusvaltioperiaatekysymyksestä. Totta puhuen, mitä tulee oikeusvaltioperiaatteeseen ja Puolan tilanteeseen, niin pari YAN olen tämän kauden aikana nähnyt ja siellä keskusteltiin Puolan oikeusvaltioperiaatetilanteesta ja Unkarinkin tilanteesta. Tämä oli aika lailla dynaamista keskustelua. Ja kyllä asian kehittymistä seurataan ja tiedätte, että varapuheenjohtaja Jourova ja Reinders tulevat esittämään uuden mekanismin, eli vuosittain katsottaisiin kaikkien jäsenvaltioiden suuntaan. Ja toivottavasti keskustelu sitä kautta laajenisi Eli ettei keskitytä vain ainoastaan kahteen maahan, vaan olemme reiluja, tarkastelemme, miten oikeusvaltion periaatteita kunnioitetaan kautta EUn. Ja miten nämä maat suhteutuvat muihin. Ehkäpä sitä kautta päästäisiin etenemään keskusteluissamme. Sitten kollega Bourgeois, ne jotka ovat tehneet kanssani yhteistyötä AFKossa, niin tiedätte, että jos kutsu minulle lähetetään, niin minä tulen, ja jos muille komissaareille kutsu lähetetään, niin teen parhaani, että he tulevat paikalle. Kaikki riippuu tietenkin siitä, miten dynaamisia keskusteluja voidaan saada aikaiseksi, miten usein kannattaisi keskustella, mistä pitäisi keskustella. Minä voisin toimia välittäjänä. Jos teillä on jotain tiettyjä kysymyksiä, jotka haluatte välittää kollegoille, niin Eurooppa tulevaisuuskonferenssiin liittyen – niin välitä viestin eteenpäin. Kyllä kollegat Jouruva ja kumppanit tänne ovat mielellään tulossa keskustelemaan. Puheenjohtajamme sanoi, että meidän täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa ja näin tulemme myöskin tekemään. Mitä taas tulee kollega Scholzin kysymykseen ja siihen, mitä kollega Bischoff tiedustelevat tulevaisuuskonferenssiin liittyen? Sen verran voin kyllä sanoa, että komissio tekee kaikkensa, jotta mahdollisimman monet kansalaiset saavat äänensä kuuluviin. Ja olisi hienoa, jos tässä suhteessa komissio voisi saada tukea osakseen. Euroopan parlamentti on tietenkin heti mieleen tuleva taho. Meidän täytyy katsoa, miten voimavarat lyödään yhteen kaupungintalo, foorumit, online-foorumit ja niin poispäin. Nuoret haluavat viestiä mieluummin online-maailmassa kuin kokoussalissa ja meidän pitäisi toimia myöskin luovalla tavalla. Jos haluamme tavata nuoria, miten pitäisi tehdä? Mennä yliopistoihin, käydä pääkaupungissa keskustelemassa heidän kanssaan. Mutta kyllä komissio on sitoutunut ja me tulemme seuraamaan tilannetta. Tiedän, että ollaan aika lailla sur- turhautuneita näihin kaiken maailman konsultaatiokierroksiin, joita on toteutettu. Kansalaiset eivät oikein uskoneet, että heidän näkemyksensä huomioitaisiin. Me selitimme teknisen tason juttu juttuja ja siihen pitää saada muutos aikaiseksi, mutta sitoutuneita kyllä olemme tähän. Ja sitten tulevaisuuskonferenssin tulokset. Jos tarvitaan lainsäädäntöuudistuksia, niin mikä siinä? Perustamissopimuksiakin voidaan muuttaa, jos tarvis vaatii, mutta YANn viesti kuuluu, että kaksi jäsenvaltiota – halusi lähteä muuttamaan perustamissopimuksia. Toinen halusi lisätä EUlle valtaa ja toinen halusi sitä EUlta jossain määrin viedä takaisin kansalliselle tasolle. Loput pelkäsivät, että tästä syntyy epäonnistuneiden kansanäänestysten kierre ja tämä keskustelu ei ole se jota pidetään parhaana mahdollisena. Joten meidän täytyy katsoa yhtäältä niitä aiheita, jotka ovat kansalaisille tärkeitä. Minä uskon, että komission muovaamat kuusi prioriteettia kuvastavat näitä huolenaiheita. Ja sitten toisaalta taas institutionaalinen kehys, puutteet siihen liittyen – parantamis, yhteistyöhön liittyvät parantamistarpeet. No komissio ainakin tekee kaikkensa, jotta voimme vastata näihin haasteisiin ja seurataksemme tilanteen kehittymistä. Ja olen vakuuttunut, että te ja varsinkin AFKO-valliokunta patistaa komissiota toimimaan juuri tällä tavalla, jotta seurataan myöskin, mitä kansalaisia kuultuamme tehdään. Eli jossain vaiheessa haluamme myöskin saada tuloksia aikaiseksi, kuultuamme ensin, mitä kansalaiset EUlta odottavat. Ja sitten kollega Savionin kysymykseen avoimuuteen liittyen. Oikeudenmukaisuuden nimissä on todettava, että meidän täytyy kehittää molempia pilareita. Komissio ja parlamentin keskusteluissa, josta vastasi Timmermans, Tämä ei oikein toiminut. Tiedän, että mikä on parlamentin kanta, mutta jos parlamentti vain kunnioittaisi samoja sääntöjä, joita sovelletaan myöskin komissiossa, niin siitä olisi hyötyä. Se olisi vahva viesti avoimuuteen liittyen. Ja näin saataisiin myöskin lisää vipuvaikutusta aikaiseksi suhteessa neuvostoon. Italian pysyvä edustaja ilmoitti, että he aikovat kertoa kaikista kokoontumisista ja tapaamisista. Toivottavasti tämä on hyvä ennakkotapaus ja puheenjohtajavaltio saa neuvostossa laajemminkin ihmisiä patosteltua toimimaan tähän suuntaan. Ja näillä sanoilla päättäisinkin puheenvuoroni. Uskon, että vastasin lähestulkoon kaikkiin esille tulleisiin kysymyksiin. You received a lot of questions. Kiitoksia oikein paljon, herra varapuheenjohtaja. Saitte hyvin paljon kysymyksiä. Yritte vastata niihin. Varmaan on vielä avoimia kysymyksiä, mutta meillä on toisia mahdollisuuksia ähm, äh, vastata niin näette äh, sitoumuksen täällä liittyen konferenssiin, mutta myös avoimuuteen ja aloiteoikeuteen ja muihin asioihin. Muita asioita kai ei ole eikä mitään mainittavaa. Näette, että kaikki ovat jo valmiina lähtöön. Mutta haluaisin ilmoittaa, että seuraava kokous on 17. maaliskuuta äh, kello 9 kello 12.30 ja jatkuu kello 14.30-18.30. Kiitoksia oikein paljon ja mukavaa iltaa kaikille.